Kollegat, voisimmeko jatkaa kokousta, kuten te näette tänä iltana päivänä. Ohjelmassa on aika tiukka aikataulu, joten tärkeää on myös pysyä aikataulussa. Yritämme antaa aikaa erityisesti Serakia nimetön, niin kaikki ehtivät puhua. Mutta pyytäisin teitä kuitenkin olemaan kurinalaisia ja pitämään kiinni aikarajoista. Jos jäsenet varhaisessa vaiheessa jo voisivat ilmaista halunsa puhua niin, että voin sitten saada tämän puhujalistan aikaiseksi ja sitten voidaan jakaa aika puhujien määrällä. Näin vedottuani suoraan mietintöön Rova Serakkiani, yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue, Mietintö luonnoskysymyksessä. Ilmeisesti tämä ei ole ristiriitainen, mutta ei tiedä. No, Nigel, tämä oli pelkä vitsi. Rova Serikiani, te saatte puheenvuoron. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto desidero ringraziare per il lavoro fatto ehm, e la collaborazione tutti i colleghi relatori. Kollegat, kiittäisin kollegoja työstä, jota ovat tehneet, varjoista ja niin edelleen, samoin sihteeristöä, da, Davidia olen kiitollinen todellakin valiokunnan henkilökunnalle. Tässä on kyse ollut erittäin hyvästä yhteistyöstä. Uudelleen laatimisen tarkoituksena laatia yhtenäinen eurooppalainen malli, siis saada aikaan selkeät säännöt meille, jotta saadaan aikaan eurooppalaiset yhtenäiset rautatiemarkkinat ja alue, jotta voidaan sitten voittaa näitä vaikeuksia, jotka syntyvät liittyvät ens, syntyvät ensimmäistä rautatiepaketista. Itse asiassa on kysymys uudelleen laatimisesta koskien tätä ensimmäistä rautatiepakettia. Me siis toivomme sellaista, että loisimme tällaisen uuden mallin jota voidaan soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa, jotta sitten saavutettaisiin yhtenäismarkkinatavoitteet. Samoin yhtä tärkeä tavoite on liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai jopa poistaminen. Tässä pyritään noudattamaan komission pyrkimystä investoida rautateihin, jotta niistä tulee kilpailukykyiset suhteessa muihin eurooppalaisiin liikennemuotoihin. Tärkeää rautatieliikenteessä Euroopassa tällä hetkellä voidaan esittää viidellä kohdalla. Sääntely, se, että erotetaan infrastruktuurit ja operaattorit, vapauttaminen, rahoitus ja tekninen kehitys. Tietysti kaikki nämä aspektit eivät ole mukana tässä mietinnössä koskien tätä uudelleenlaatimista. Uudelleenlaatimisen yhteydessä olemme käsitelleet rahoitusta ja sääntelypuolta rautatiekysymyksessä ja olen päättänyt, päätin käsitellä myös äh, infrastruktuurin erottamista toimijoista tai yrityksistä. Vapauttamisesta tullaan keskustelemaan vuonna 12 vasta sen mukaan, mitä komission jäsen tiedonannossaan kertoi. Ottaen huomioon se seikka, että me puhumme rautatiemarkkinoista, jotka on jo vapautettu vuoden 2007 jälkeen rahdin osalta ja mitä tulee matkustajaliikenteeseen, niin tammikuusta 2010. Näin on ollut. Olen vakuuttunut siitä, että tässä järjestelmässä tarvitaan sääntöjä koskevat näitä viittä aspekteja jotka eivät suinkaan kaikki kuulu tähän mietintöön, niin kuin jo äsken sanoin, mutta esimerkiksi vahva sääntelijä ei vielä riitä yksin, jotta voidaan välttää kaikenlaisen syrjintä vapautetulla markkinoilla. Uskon myös, että vapautetut markkinat ilman sitä, että erotetaan infrastruktuuria toimijoista, on myös syrjivää. Edelleen olen sitä mieltä, että järjestelmä ilman tällaista erottamista, ilman sääntelyä ei voi toimia. Niin kuin ei voisi toimia sellainenkaan järjestelmä, joka ei saa kunnollista avointa rahoitusta riittävässä määrin. Näin ollen on välttämättä puuttua harmonisaation, teknisen harmonisaation kautta muutoin ei ole mahdollista kehittää rautatiepakettia eteenpäin. Uuden laatimisen yhteydessä olen päättänyt käsitellä rahoitusta, sääntelyä, ottaen huomioon tulevat mm, keskustelut liikennevaliokunnassa Euroopan parlamentissa. Yksi kaikkein tärkeimmistä kohdista uuden liittyy sääntelijän sääntelijän. Tässä on kyse 73 se kahdeksan tarkistuksesta. Ja tässä seuraan komission lähestymistapa, jolla pyritään lisäämään riippumattomuutta ja toimivaltuuksia kansallisten sääntelijöiden kohdalla. Täytyy siis saada vahva kansallinen viranomainen valvomaan, mutta joka pystyy myös koordinoimaan ja integroimaan riittävässä määrin kansallisia sääntelijöitä, jotta voidaan harjoittaa kontrollia rautatie- ja sääntöjen noudattamista. Tätä varten olen tehnyt tarkistuksia, jotta säännöistä tulee avoimemmat ja selkeämmät, ja olen pyrkinyt vahvistamaan toimivaltuuksia, joita millä on, esimerkiksi mitä tulee tarkistukseen 75 koskien toimilupia ja sitä, miten voidaan järjestäytyä, miten se on mahdollista. Siitä puhutaan 73 tarkistuksessa, olen yrittänyt selventää päätöksenteko, menettävä 80 tarkistukset. Tietysti pitäisi vahvistaa myös eurooppalaista ulottuvuutta, valvontaa, jota sääntelijät harjoittavat ja jotkut tarkistukset viittaavatkin siihen, että luotaisiin tällainen eurooppalainen sääntelijäverkosto, jonka pitäisi olla juuri eurooppalaisen yhtenäisvalvojaviranomaisen taustalla. Tietysti koska on kyse direktiiviehdotuksesta, tätä ei voida ottaa huomioon uudelleenlaatiossa, vain 88. Uskon, että olisi hyvä, että kun tästä on keskusteltu kollegojen kanssa, kirjata ylös valiokunnan sitoutuminen siihen, että pyritään luomaan säänt- eurooppalainen sääntelijätaho jatkossa. Toinen eurooppalainen aspekti, jota käsittelen tässä uudelleenlaatimistekstissä, liittyy rahoitukseen ja kustannuksiin. On tosiasia, että investointeja tehdään vähän rautatiealalla, erityisesti investointeja, tai että ongelmia on infrastruktuurin kohdalla, ja isoja ongelmia onkin. Ja pyytäisinkin, että komissio sitoutuu siihen, että aletaan toteuttaa eurooppalaisia rautatiemarkkinoita, niin kuin alussa jo sanoin, ja iot että niistä tulisi kilpailukykyisemmät suhteessa muihin liikennemuotoihin ja järjestelmiin. Monet jäsenvaltiothan ovat laiminlyöneet verkostojen rahoitusta ja investointeja ja pyrkineet suosimaan maantieliikenneinfrastruktuureja. Minä siis tuen komission ehdotusta, joka haluaa tällaisen standardin valvontamalli monimuotisesti, monivuotisesti, että voidaan tarkistaa rahoituksen taso jäsenvaltiotasolla. Olen sitä mieltä, että pitäisi lisätä kestoa sopimuksessa viiteen vuoteen, niin kuin komission ehdotuksessakin sanottiin, tai tämä lisätään siis seitsemän vuoteen, jotta lisättäisiin alakohtaisen suunnittelun kestävyyttä, mitä tulee sitten infrastruktuurin kustannusten modulaatioon ja junien hintoihin, niin uskon, että ulkoisten kustannusten sisä, sisällyttäminen pitäisi kohdata muiden liikennemuotojen kanssa, jotta voidaan luoda ihanteelliset kilpailuolosuhteet eli liikennemuotojen välillä. Tässä kohdassa olenkin päättänyt korostaa ja liittää rautatieliikenteen maantieliikenteeseen ja on käytännössä bonusjärjestelmä, että kannustetaan tällaisiin investointeihin, joilla pyritään sitten rahoittamaan vanhaa kalustoa. Ja suunnitellaan myös toimia, miten voidaan muuttaa infrastruktuuria. Tämä ei välttämättä tarkoita, että lisäkustannuksia syntyy, niin kuin tarkistuksessa 62kin todetaan. Sitten olen ehdottanut bonusmalusjärjestelmää, mitä tulee sellaisiin junin, joihin liittyy ETS, ETCS-järjestelmä. Se ei vähennä infrastruktuurikäyttäjien tuloja. Tämä olisi hyvä idea, että ottaisiin bonusmalusjärjestelmä käyttöön, ja tässä viittaan tarkistukseen 66 pitäisi pystyä myös rohkaisemaan sellaisten junien käyttöjä, joihin liittyy valvonta ja jarrutusjärjestelmä. tässä tästä puhutaan tarkastus 27. Sitten delegoidut säädökset. Komission mukaan suuri osa liitteistä voidaan muuttaa delegoidun säännöksin. Näin komissio ajattelee, mutta mielestäni tämä saisi ehkä, saataisi ehkä vaikuttaa liikaan direktiivitustekstiin sinällään, joten olen muuttanut tai olen tehnyt erilaisia tarkistuksia, jotka pyrkivät siihen, että jotkut liitekysymykset ovat mukana lainsäädäntötekstiosuudessa jo ajattelen liitteitä 2, 3, 5, 7 ja 8. Sitten olen siirtänyt osan liitteistä lainsäädäntötekstiosuuteen tekstiosaan sitten erilaiset tarkistukset ottavat huomioon muutokset, joita on syntynyt Lissabonin sopimuksen myötä delegoitujen säädösten kohdalla. Sitten tähän ristiriitaisempaan aiheeseen nimittäin ennusteet, jotka liittyvät infrastruktuurin ja palvelun tarjojen erottamiseen. Ja aivan erityisesti tarkoitan tarkistuksia 17-28 on yksi asia, mikä pitää ottaa huomioon uudelleen laatimisessa. Ja tässä olen päättänyt saada aikaan rautatiejärjestelmästä tällaisen erottelun. Tietysti minun mielestäni tässä on kyse välttämättä välittömästä etapista, jotta voidaan puhua siitä, että vapautetaan markkinat vuonna 2012. Olen kuitenkin sitä mieltä, että, jotta, että saavutetaan markkinoiden avaamistavoite, erottelumalli voi taata sellaisen järjestelmän, tai järjestelmän, joka muutoin antaisi ennakkotapauksen toimijoille, jotka ovat määrävässä asemassa markkinoilla. jos valvonta on liikaa, infrastruktuurit voisivat, tai omistajat voisivat estää naapurimaiden toimimisen, ja tämä vaikuttaa sitten taas kilpailuun. Tämä rajoittaa minun mielestäni myös kasvujen, äh, markkinoiden kasvua ja kansainvälisiä yhteyksiä. Tietysti, niin kuin jo sanoin, kun otetaan huomioon se, että markkin, rahti liikenne on vapautettu ja myös kansainvälinen matkustajaliikenne on vapautettu, niin se pitää ottaa huomioon. Kansainvälisten markkinoiden pitää olla avoimia ja tässä mielessä e- säännöt, joiden täsmukset ovat mukana tässä tekstissä, auttavat meitä edelleen avaamaan markkinoita. Olen siis ehdottanut erilaisia sääntöjä, jotka tekevät seitsemän artiklan selkeäksi. Tässä on kyse yhteydestä rautatieoperaattorin ja infrastruktuurihaltijoiden välillä. Tietenkin tulee olemaan siirtymävaihe tätä erottelua ajatellen ja tämän siirtymävaiheen aikana olen ottanut huomioon sääntöjä ja standardeja, jotka tavallaan antavat takeet liikkuvuudesta, henkilökunnasta, sosiaalista lausekkeista ja myös otetaan huomioon turvallisuusvaatimukset ja työterveyskysymykset. Sitten lopettaisin vielä sen tärkeään seikkaan, joka liittyy olennaisiin ta- ta- palveluihin. Ja tässäkin on kyllä sitten, että pyritään estämään markkinoille pääsyä ja syrjimistä tätä. Jotkut käyttäjät voisivat harjoittaa, infrastruktuurihaltijat siis. Ja komissio on ehdottanut sitä, että erotetaan palvelut rautatie mark- verkoista ja tämä on aivan välttämätöntä, mitä tulee palvelujen tarjontaan ja vapauttamiseen. Kai. Minä olen ehdottanut tarkistusta numero 13, joka puoltaa komission alkuperäistä ehdotusta, joka juuri pyrkii selventämään edelleen asioita. Itse asiassa on kyse sellaista tarkistuksesta, joka pyrkii vain selkeyttämään komission omaa ehdotusta tässä pääkohdat, mutta tietenkin olen täysin käytettävissä ja niin annan teille lisäselvityksiä ja tulen seuraamaan valppaasti keskustelua. Siis paljon kiitoksia. Kävisin pohjalistan läpi tässä. Tässä varjaesittelijät. Mrs. Tremosa, Mr. Kramer, Mr. Zeal, Mrs. Wills. Then I've also...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 Alka Draui. Oli. Oletko kaikki tulleet mainituksi? Kyllä, Isabel, sinä olet siellä. Tai minä voin listaa sinut listan. Listaan mukaan sama kuin Duranten. Onko joku, jota ei ole vielä mainittu, joka haluaisi puhua? Puhu nyt tai vaikene iäksi, sillä nyt minä räknään, kuinka paljon puheaikaa koituu. Eli viisi minuuttia varjoesittelijöille ja kolme minuuttia muille. Käykö tämä? Joten viisi minuuttia kuun. For the PPE. Danke, Die Zeit läuft. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt hyvin paljon tässä viime aikoina ja hän on hyvin avoimesti johtanut tätä konsultaatio prosessia ja kuunnellut eh, meitä ja ollut koko ajan käytettävissä, mikä on tässä vaikeassa aiheessa hyvin tärkeää. Me olemme luonnollisesti yhdessä eh, esittäneet itsellemme kysymyksen ensimmäisen rautatiepaketin jälkeen siitä, että miksi tällä ensimmäisellä paketilla on ollut niin vähän menestystä. Sehän on ratkaiseva kysymys miksi jäsenvaltiot tässä hyvin tärkeässä liikenneteknisessä kysymyksessä äh, jossa on kysymys rajat ylittävästä rahdin ja muun liikenteen siirtämisestä raiteilta, raiteille. Miksi jäsenvaltiot ovat kieltäytyneet tästä? Ja sen vuoksi meidän parlamenttina täytyy nyt löytää jonkinnäköinen hyvä kompromissiratkaisu, koska me tiedämme, että tämä on hyvin vaikea asia. Meidän on saatava tämä kompromissi suurella enemmistöllä lävitse niin, että me voimme osoittaa neuvostolle, että tässä on tapahduttava jotakin. Rahoitus, sopimus on esimerkiksi yksi hyvin tärkeä asia. Raiteisiin on investoitava ja myös yhteensopivuus eri liikennemuotojen kanssa on parannettava. Ja me huomasimme viime viikon eh, kes, keskusteluiden jälkeen, tai kun me mietimme, että mitkä ovat nämä suurimmat eh, menestykset, joita oli molemmissa infrastruktuurimalleissa sekä tässä selkeässä eh, omistajuuden ja verkkojen käytön erottamisessa ja toisessa. Ja sen vuoksi minusta meidän ei tulisi nyt vain juuttua tähän, että vain infrastruktuurimalli yksin ratkaisee sen, saammeko aikaan liberalisoitumista vai ei. Se on myös liikahtanut hieman jäsenvaltioissa ja on sanottu, että tietty määrä kilpailua voisi olla ihan paikallaan. Mutta kaikessa tässä kuitenkin avoimuus on A ja O. Täytyy olla täysin selvää, mikä kuuluu infrastruktuuriyritykselle. Siihen kuuluu äh, raiteet, tunnelit, äh, kaikki signaalimerkit ynnä muut. Ja sitten täytyy miettiä, miten nämä kustannukset äh, lasketaan. Tämän täytyy olla avointa niin, että kaikki yritykset koko Euroopassa voivat työskennellä reiluin ehdoin ja kuka tämä voi tehdä? No, ei varmastikaan ainakaan infrastruktuuriyritys, vaan säätelevä viranomainen. Ja siinä täytyy olla sellainen rakenne, että mikä tahansa jäsenvaltio Euroopan unionissa, että sillä lähtökohdat ovat samanlaiset, että henkilöstö, infrastruktuuri, toimivaltuudet, Eli täytyy voida selvästi sanoa, että tässä ovat tehtävät sillä ja sillä hinnalla ja niin edelleen. Eli tässä täytyy olla avoimuutta. Toinen hyvin ratkaiseva asia on, on se, että tämä verkkoyritys on usein valtiollinen, samoin kuin tämä infrastruktuuri on usein valtiollinen infrastruktuuriyritys on valtion yritys, niin minkälaisia rahoitusvirtoja näiden kesken kulkee, ja senkin täytyy olla avointa, ja sitä kautta me pääsemme hyvin tuloksiin. Ja sitten vielä hyvin ratkaiseva asia ovat äh, sitten, on sitten äh, palvelu. Eli tällä hetkellä meillä on näitä listoja siitä, että onko eriyttämisen kannalla vai ei, vai onko yksityistämistä vastaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ei tämä nyt ole se ratkaiseva kysymys. Ratkaiseva kysymys on se, millä tavalla me avaamme markkinat. Ja markkinoihin kuuluu myös palvelut pitääkö sanoa, että no 20 prosenttia pitää pitää avoimena, käytä tai et käytä. Oli mikä oli, meidän täytyy löytää järjestelmä, joka toimii. Eikä niin, että se joutuu liian tiukoille, niin kuin nyt tässä minun puheaikani, kun puheenjohtaja tuolla heiluttelee puhenujaa. Interoperabiliteetti on myös tärkeää ja olen vakuuttunut, että löydämme hyvät ratkaisut ja hyvän kompromissin niin, että saamme aikaan enemmän liberalisoitumista, enemmän kilpailua liikenne, henkilöstö, henkilöliikennettä lävitse koko Euroopan, joka reunasta. Ja tämä koskee myös rahtia. Kiitos. Thank you, Mr. Kearns. Kiitoksia. Ylititte hieman puheaikanne, mutta ihan siedettävissä rajoissa. Tremols, viisi minuuttia liberaalit. Herra Tremols. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja hänen tiimiä myös. Haluan kiittää myös omaa tiimiäni ja neuvonantajani, avustajani. Ensiksi ottaen huomioon tämä unbundling omistajuuden eriyttäminen. Maamme ei ole täysin tyytyväinen tilanteeseen. Kysymys on jos tämä eriyttäminen tapahtuu pakosta, niin sitten kustannukset saattavat lisääntyä ja tehokkuus vähentyä. Joten odottakaamme tuomioistuimen päätöstä erittämisestä. Voisimme liittää tähän viitteen, että me odotamme ennakkopäätöstä, mutta olemme valmiita kuitenkin keskustelemaan äh, infrastruktuurin hallinnojan aseman selkeyttämisestä. Esimerkiksi voitaisiin ehdottaa, että holdingyhtiön johtaja ei saa olla olennaisista toimista vastaavan tahon organisaation johdossa. Mitä markkinoiden avaamisen tulee, me te, tulemme tekemään joitakin ehdotuksia matkustajaliikenteen avauttamiseksi. Myös tarkistuksen yhdeksän tulemme lisäämään, että komission valvontaosaston tuon pitäisi lisätä kansalliset säätelijät avoimuuden lisäämiseksi. Me komission puitteissa pitäisi olla valvontaviranomainen, joko DG kilpailuosastolla tai jossain muualla. Ne auttaisivat kansallisia säätelyviranomaisia tehtävässään. Ja ehdotan me, että esittelijän tarkastusta 18 muutetaan. Komission valvojan pitäisi puuttua asioihin ainoastaan, jos kansallinen valvonta elin ei puutu asian eturistiriitojen vuoksi. Mitä tehokkaampi kansallinen valvonta, sitä avoimemmat markkinat ja Euroopassa kaikki valvontaviranomaiset eivät ole statukselta, henkilöstöltä ja riippumattomuudeltaan samankaltaisia. Ja haluaisimme myös artiklaan 55 vaatimukseen, että kansallisten säätelyviranomaisten pitäisi olla välittömästi kytkyisissä markkinoiden tarpeisiin ja niiden luoteen pitäisi sen mukaan myös muuttua. Voisimme myöskin vahvistaa tarkistusta 11 ja lisätä, että Euroopan säätelyviranomaiseen pitäisi olla yhteydessä komission säätelyosaston kanssa. Ja lopuksi ehdotan, että artiklaa 56 ja 57 lisätään että kansallisten säätelyelimien riippumatta omista mandeitaistaan heidän täytyy kääntää komission puolueen. Sitten tarkoituksen 55 minimi vakuutus. Me emme halua maksimikattoa. Mitä tulee sitten valvontaviranomaisten hallintoneuvostojen nimittämiseen 56, me halusimme, että kansa, kansalliset parlamentit olisivat toivivaltaisia kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaisesti. Sitten tarkistus 88, joka liittyy taas valvontaviranomaisemme. Me halusimme olla kunnianhimoisempia. Euroopan komission pitäisi vuoteen 2012 mennessä tehdä esitys suhteen. Ja ensi vuonna arvioidaan uudelleen Euroopan rautatievirastoa ja komissio haluaa myöskin avata henkilöliikenteen kilpailulle. Joten voisimme ottaa tämäkin asian käsittelyyn keskustelussamme, mitä tulee vähimmäispalvelutason lakkojen tapauksessa. Tarkastus 117. Me emme halua poistaa tätä mahdollisuutta. Ja yhden maan lakon ei pitäisi estää eurooppalaista liikennettä. Mitä tulee suorien kustannusten laske- laskemiseen, tarkistukset 118-20, me emme kannata sitä, että palkat, lastentarhat ja muut ottaisiin kustannuksiin. Tämä tekisi rautateistä kalliimpia ja vähemmän kilpailukykyisiä. Minä tuon 121. Me emme halua poistaa komission ehdotuksia. Me ymmärrämme, että kaikki jäsenvaltiossa, kaikki markkinasegmentit eivät ole relevantteja, mutta me tarvitsemme vähimmäiskoordinointia ja seurattavuutta operaattoreiden kyseessä Euroopassa säätely viranomainen voisi puuttua post, ei eksante, vaan vasta konfliktin jälkeen. Ja sitten artikla 66, tämä uudelleenastamisen konteksti. Neuvosto haluaisi, että direktiivi täytäntöönpanna kahdessa vuodessa. Jotkut jäsenvaltiot pyytävät kahta viiva viittä vuotta. Sitä me emme voi hyväksyä. Parlamentin pitäisi pyytää vain yhtä vuotta. Kiitos. Kiitos, herra Tremolsa. Äh, Kiitokset tästä mietinnöstä. Tämä keskustelu on nyt jo konkreettisempi, mutta yhdestä asiasta olen äh, pettynyt. Toki me kaikki haluamme yhtenäisen verkon EU-hun ja äh, siihen, että on pääsy raiteilla joka paikkaan ja että olosuhteet eivät ole syrjivät. Tämä on toki ihan selvä. Mutta pääkonflikti on oikeastaan se, että että tämä on eriytetty tai ei. Meillä on maita, joissa tämä on hienolla tavalla jaettu, sitten on maissa, joissa sitä ei ole eriytetty ollenkaan ja on auki. Me haluamme avoimet verkot kaikille reiluilla ehdoilla. Ja sen vuoksi en nyt oikein ymmärrä, että teidän mietinnössä puhutaan niin hirveän paljon tästä eriyttämisestä, kun me tiedämme, että se ei ole pääkriteeri. Jokaisessa maassa voidaan toteuttaa äh, omistajuuden eriyttäminen ja se ei kuitenkaan välttämättä vaikuta tilanteeseen, koska muut tekijät ovat tärkeämpiä. Sanon tämän vielä kerran, minä kannatan verkon ja yrityksen eriyttämistä, mutta se ei ole pääkriteeri. Viime, vuonna, äh, viime kerralla pääsimme niin pitkälle, että säätelevä elin on se, joka on ratkaiseva. Ne maat, jossa on vahva riippumaton, riippumaton, riippumaton säätelevä elin, niillä on verkot avattu. Ja tähän kuuluu myös, että päätökset ovat nopeita. Siksi en todellakaan voi ymmärtää, että komission ehdotuksessa äh, pitäisi neljässä viikossa päättää, saako äh, tähän oikeuden vai ei. Eli siis silloin periaatteessa voi olla niin, että me joudumme periaatteessa odottamaan vaikka kuinka kauan. Teidän maassanne on niin, että kahdessa kuukaudessa saa päätöksen, saako tämän slotin vai ei jos nyt sitten kyselylomake on oikein täytetty. Jos se ei ole oikein täytetty, niin voi mennä kaksi vuotta ennen kuin saa edes vastauksen. Sitten on muita maita, jossa ei kahteen vuoteen saa mitään vastausta, oli täyttänyt lomakkeen, eli ei vaikka siellä on säätelevä elin. Eli tämän täytyy muuttua. Eli siis neljässä viikossa täytyy saada joka tapauksessa, oli mikä oli tämä päätös. Ja sitten sitä voi sitten lähteä taistelemaan, onko se hylätty tai hyväksytty. No niin, jos <laughs> positiivisen päätöksen, sehän on hyvä. Ja mehän haluamme siirtää äh, rahdin äh, kiskoille mutta tämän täytyy tehdä tapahtua nopeasti, koska jos yritys ei kahdessa vuodessa tiedä, saako se toimilupaa, niin ei se lähde mitään vetureita ostamaan eikä yhtään mitään muutakaan, kun ei uskalla sitoutua. Eli tämä ää, säätelevä elin on se ratkaiseva ja täytyy päästä läpi, saada läpi se, että, että nimenomaan nopeasti tehdään päätökset. Sen lisäksi täytyy hyvin avoimella tavalla päättää myös se, mihinkä raha annetaan, miksi, kuinka – ja millä tavalla se käytetään. Ja sen lisäksi me tarvitsemme reilummat puiteehdot. Ei voi olla niin kuin te viimeksikin sanoimme, että esimerkiksi Saksassa, Berliinissä äh, hinnat ovat äh, Berliinissä kaksinkertaiset verrattuna Hampuriin ja Hampurissa kaksinkertaiset verrattuna Rheinland-Pfalziin. Eli tämä ei voi liian olla mahdollista. Infrastruktuurin käyttäminen on ratkaisevaa. Täytyy huolehtia siitä, että sitä käytetään, koska eihän valtio ole näitä kiskoja vain itselleen rakentanut, vaan ne täytyy avata myös kilpailijoille. Minusta on hyvä, että on tällaisia erityisiä maksuja liittyen esimerkiksi meluun ja niin edelleen. 5 prosenttia prosenttia vähennystä ei ole mikään kannustus niin, että mahdollisimman nopeasti saataisiin äh, hiljaisempia vetureita. Mutta tällä hetkellä konflikti on myös siinä, että onko tämä järjestelmä äh, todellinen sen vuoksi, että tässä kilpaillaan äh, muidenkin järjestelmien kanssa, taajuuksien kanssa – Eli tässä täytyy nyt ratkaista tämä taajuusongelma. Ja kun minä nyt kuulen, että kaikki rautatieyrittäjät Euroopassa viittaavat tähän konfliktiin ja komissio sanoo, että no kolme vuoteen me emme tee mitään, sitten ehkä päätämme, niin silloin komissio ei ole ymmärtänyt, mitä tämä merkitsee, tämä eurooppalainen ähm, varoitussignaalijärjestelmä. Meidän täytyy saada tämä nopeasti ratkaistua. No, sitten taas ähm, tämä vakuutuksen 100 miljoonan yläraja ja sitten jos konflikti maksaakin puoli miljardia, mitä sitten tehdään? Miksi tässä on tämä yläraja? Yleensähän on alaraja ja sitten ylöspäin se on auki. Sitä minä en nyt kyllä ymmärrä. Ja sitten näiden keskeisten toimien täytyy olla kaikille avoimia ilman mitään syrjintää, niin että kuka tahansa voi siellä liikennöidä ja että tämä aina tapahtuu asiakkaan eduissa, asiakkaan parhaan edun nimissä. Ja sen vuoksi tarvitsemme tiukemman säätelyelimen. Ähm, Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Työ on ollut vaikeaa. Tässä on jouduttu tekemään kovasti töitä. Monet olennaiset kohdat on tullut jo esille muiden puhujien puheessa, mutta mitä tulee tarkistukseen 55, joka käsittelee vakuutusta, siinä on minimi- ja maksimisummat liittyen onnettomuuksiin sehän ei sovi kaikkiin tilanteisiin. Jos ajatellaan jotain talista Ranskassa onnettomuudessa, niin se on ihan yksi asia sitten, jos on pikkuruinen juna Latviassa, joka ajaa paljon hitaammin, niin silloin vakuutuksen kannalta tilanne on erilainen. Ja alun perin meillä on ollut kolme maata, Baltian maat ja Suomi, jossa on eri raideleveys. Tämä liittyy Venäjän rautatieverkostoon alun perin. Meidän täytyy tarkastella tilannetta vähän enemmän vielä. Ja meidän täytyy säilyttää tilalle, mitä tulee tähän liittyviin maksuihin. On ehdotettu, että yksinkertaistettaisiin järjestelmää niin, että kukin jokainen segmentti päättäisi, mikä on markkinoiden sietämä katto. Ja sitten olisi minimi, jonka alle maksu ei voisi mennä. Mutta tässä meillä pitäisi olla kuitenkin minimisäädökset kilpailun takaamiseksi. Ja mitä säätelyelimeen tulee, niiden tulisi olla vahvoja ja kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta sama koskee myös Euroopan säätelyviranomaista. Jos ajatellaan esimerkiksi informaatioteknologian käyttämistä, käyttämistä 27 jäsenvaltiossa. Ehkä lähentymistä voisi tapahtua tällä rintamalla. Muutakin voisimme tässä asia tässä kokonaisuudessa edistää, mutta en usko, että me tulemme aikaansaamaan yhtenäistä eurooppalaista säätelyjärjestelmää. Mutta säätelyviranomaisella tulisi olla oikeus osallistua. Ei, ei tulisi olla oikeus osallistua neuvotteluihin, joissa säädellään infrastruktuurin kustannuksia. Minusta säätelyviranomaisen oikeuksellakin pitää olla rajansa. Mitä sitten tulee palvelun tarjoajiin, ja operaattoreihin, niin asia on hyvin monimutkainen – pyytäisin esittelijä etsimään kompromissia tässä kysymyksessä, koska kuten eräs kollega tässä jo totesi, kun asiasta ollaan eri mieltä, täytyy löytää kultainen keskitie. Vils, viisi minuuttia. Frau Sarachjani, ähm, der von Ihnen vorgelegte Entwurf eines Berichts teilt in seinem... Tässä mietinnössä alussa lähdetään hyvin pitkälti siihen, että halutaan yksityistää ja purkaa säätelyä. Ja tässä oikeastaan herätetään sellainen kuva, ihan niin kuin eh, rautatiesektorilla ei kuluneena vuosina olisi tarpeeksi jo yksityistetty ja säätelyä purettu. En ole ollenkaan samaa mieltä hänen mietintönsä kanssa. Kolmas maaliskuuta tänä vuonna valiokunnassa toteutettiin kuuleminen. Mukana oli asiantuntijoita rautatiesektorilta ja työntekijöitä sieltä jossa kävi ilmi, että nykyinen yksityistäminen ja säätelyn purku on johtanut jo massiivisiin heikentymisiin rautateillä. Esimerkiksi äh, Ruotsissa äh, oli tällainen äh, yritys, jossa talvi, talvella tapahtui paljon enemmän ongelmia ja samain on käynyt myös esimerkiksi Saksassa ja Italiassa. Mietinnön perust keskusteluista minusta puuttuu viittaus yhteen kaikkein tärkeimpiin asioihin, mikä kuuluu komissiolle, nimittäin lakko-oikeus ja sitten se, että halutaan tässä rajoittaa tätä vähimmäispalvelua lakon aikana. Tässä ei ole kysymys ainoastaan lakko-oikeuden rajoittamisesta rautatietyöläisille, vaan muillekin. Ainakaan Tämä on otettu tarkistukseen 117 ja tätä tarkistusta 117 me tuemme. Vähimmäispalvelut on otettava täysin pois, siis lakon yhteydessä on otettava pois. Ja sitten mitä tulee palveluihin, niin siinä te olette hyvin pitkälti samaa mieltä kuin komissio. Minusta tämä on väärin ja tämä ei ole vastuullista. Ehdotettu kehityskulku liittyen terveeseen rautatieliikenteeseen ei tule toimimaan nykyisillä toimenpiteillä, vaan se tulee johtamaan vielä enemmän palveluiden siirtymiseen ja muualle myymiseen. Ja tämä heikentää työläisten työolosuhteita samoin kuin myös työläisten oikeuksia. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, siinä ei ole ollenkaan selvää, mikä esittelijän kanta on. Meidän ryhmällemme täytyy sanoa, että delegoidut asetukset, siltä osin me emme hyväksy tätä. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin tässä mennään paljon pitemmälle kuin ainoastaan mitä komission mietintö oikeuttaisi liittyen toimivaltuuksien siirtoon. Tämä tulee johtamaan hyvin vaikeisiin demokraattisiin vajeisiin ja puutteisiin. Parlamentaarinen valvonta, ja etuval, etujen valvonta ja niiden ähm, vertailu rajoittuu tässä huomattavasti. Rautatiepolitiikassa pitää jatkossakin äh, ottaa huomioon neuvoston ja parlamentin. Ja koska minun puheaikani oli niin rajallinen, niin jouduin keskittymään tässä nyt vain ihan muutamaan minulle tärkeään asiaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kolme minuuttia. Imbra. Imbra. pirmininkė. Iš esmės pritardami pervežimo geležinkelis liberalizavimui. Me tuemme periaatteessa rautatie sektorin vapauttamista, mutta haluaisimme kiinnittää huomionne joihinkin erityispiirteisiin Liettuassa. Tässä pitäisi ottaa huomioon että raja, raideväli on leveämpi kuin jossakin muissa Euroopan maissa ja siksi on erittäin vaikea integroida meidän rautateitämme Euroopan unionin rautatieverkostoon. Seitsemänkymmentäviisi prosenttia rautatievolyymista koostuu rahdista, joka tulee kolmansista maista – ei olisikaan viisasta soveltaa infrastruktuurin maksuja kolmansien maiden operaattoreihin, jotka eivät kata kaikkia kustannuksia, joita paikallisille infrastruktuurin haltijoille tästä syntyy. Eikä ole oikein, että katsotaan vain 35 prosenttia kustannuksista joita syntyi edustuksen haltijoille, niin kuin edustus sanotaan, tämä tarkoittaa sitä, että Liettuan hallituksen täytyy kattaa tämä muu osuus kokonaisuudessaan. infrastruktuurimaksut pitäisi asettaa niin, että otetaan huomioon kaikki operaattorille aiheutuvat kustannukset ja kolmannet maat eivät tue äh, rahtiliikennettä Liettuan alueen kautta. Tämän takia minä ehdotan, että artiklassa 31 sen osassa 3 tai 32, sen osassa 1 pitäisi olla mainita siitä, että maksujen pitää, pitäisi ottaa huomioon kyseisten maiden tilanne niissä maissa, joissa siis raideväli on laajempi kuin muualla. Voimme keskustella tästä tarkemmin tästä sanamuodosta. Kiitos. Ja, vielen Kiitos. Haluaisin käsitellä tämän päivästä keskustelua hieman laajemmin. Ja EPPssä meidän varjoesittelijämme luonnollisesti Eh, jo esitteli tarkistuksiansa ja hän tulee tekemään näitä hieman tarkemminkin sitten, mutta tämänpäiväisessä keskustelussa minulla on hieman sellainen olo, että me tässä käsittelemme kahta asiaa, joissa neuvosto aikaisemmin oli toisaalta yhtä mieltä ja sitten on tiettyjä asioita kuitenkin, joita neuvosto ei halua millään muotoa toimeenpanna, vaikka niistä on tehty päätöskin. Joten kysymys kuuluukin, kaikissa viime vuosien ja kuukausien asiakirjoissa olemme todenneet, että Euroopan rautateillä on hyvin tärkeä rooli ja ainoat, jotka tuntuvat haluavan maksaa niistä, ovat niitä, jotka eivät halua parantaa infrastruktuuria ja jotka eivät liian halua antaa rahaa käyttöön. Ja sitten on myös ne luonnolliset, jotka eivät halua muuttaa lainsäädäntöä. Sen lisäksi meillä on eroja suurten ja pienten maiden kesken, joten meidän täytyisi puhua myös palveluista, työllisyydestä, mutta näitä asioita ei nyt tulisi sekoittaa, koska monissa maissa rautatiet antavat myös tietynlaista palvelua, joka on myös kilpailun ulkopuolista palvelua ja joka myös on erittäin suuri työllisyystekijä, mutta se tavallaan on sitten ristiriitassa sen kanssa, mistä me täällä tänään olemme puhuneet. Meidän täytyisi puhua näistä avoimesti, eikä lähteä suojelemaan työllisyyttä lainsäädännöllä, kun se voidaan hoitaa selkeillä säännöillä muualla. Kolmanneksi tässä on kysymys suurista rahoista, julkisista rahoista. Tässä on kysymys infrastruktuurista, palveluista, mutta myös palvelun tarjoajista, jotka eivät toimi rautatiesektorilla. sektorilla meillä voi olla palvelun tarjoajia monissa maissa, jotka eivät tarjoa ainoastaan rautatiepalveluita, vaan myös muilla aloilla. Joten se tarkoittaa sitä, että tarvitaan avoimuutta ei ainoastaan ratahintoihin, vaan myös muihin, koska muuten voi olla niin, että julkisia rahoja käytetään epäsuorasti muuhun esimerkiksi mm, vaikkapa epäsuotuisan politiikan tekemiseen. Sen vuoksi säätelijän rooli on se kaikkein tärkein rooli. Ja mikäli säätelijälle ei anneta kaikkia keinoja, ei niin, että he lähtevät kaikkia pilkkoa myöden säätelemään, mutta niin, että ne kykenevät täyttämään tehtävänsä. Eli sillä tavalla, että säätelijä kykenee katsomaan, ovatko hinnat oikeat, verkko, rataverkkohinnat oikeat, ovatko kaikki ehdot täytetty ja niin edelleen. Tämä on mielestäni kaikkein tärkeintä ja tämä säätelijä, jos me olemme tosissamme, niin aset, tämän säätelijän ei tule luoda ainoastaan nämä tätä eurooppalaista rautatieverkkoa, vaan tänään täytyisi ottaa ensimmäinen askel jo kohti toimivaa säätelijöiden verkkoja. Koska siis tavallaan rautatiethän on olemassa, mutta mehän olemme kuitenkin jo hyväksyneet sen, että tulevaisuudessa tulisi tällainen Euroopan laajuinen säätelijä. Thank you, Mr. Grosch. Ja, Kiitos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Tässä äh, vaaditaan aika paljon työtä ja osaamista. Minun ryhmäni koordinaattorina minua kiinnostaa ennen kaikkea se, millä tavalla voimme tehdä rautateistä kilpailukykyisempiä ja myös äh, haluttavampia verrattuna maantiehen, koska tämä on kuitenkin kestävä liikennemuoto. Äh, ja erittäin tärkeää on tekninen yhteensopivuus, tekninen interoperabiliteetti, josta me olemme puhuneet liian vähän, samoin kuin infrastruktuurin ja palveluiden rahoittaminen. Nämä ovat asioita, jotka tavallaan toimivat markkinoiden yläpuolella. Kysymys on nyt oikeastaan siitä, että parannetaan ja säädetään hieman nykyistä lainsäädäntöä. Ja minusta olisi hyvä keskittyä siihen, eikä lähteä puhumaan nyt vain kansallisen liikenteen liberalisoimista, koska siitä me puhumme vielä moneen kertaan tulevaisuudessa. On tärkeää, että säätelijällä on keinot niin, että se voi puuttua, se voi toimia, ja minä tuenkin esittelijän ehdotuksia tältä osin. Minun minimi on tehokasta niin, että me voimme lähestyä asiaa eurooppalaisesti niin, että meillä on eurooppalainen verkosto, mutta ymmärrän kollega Groschia, kun hän sanoi, että meidän pitäisi ehkä mennä hieman pitemmälle ja katsoa, voisimmeko eh, käynnistää käyttää jo pikkuhiljaa tällaista eurooppalaista säätelijää nimenomaan näille äh, tunneleille, näille, näille liikennekäytäville. Äh, Mitä tulee sitten äh, omistajuuden eriyttämiseen, meillä ryhmänä ei ole tästä nyt mitään tarkkaa kantaa. Me huomioimme, mitä esittelijä on sanonut. Täällä on myös muita, jotka ovat eri mieltä. Me tulemme tätä vakavissamme kaikkea tarkastelemaan. Mutta se, mikä minua eniten kiinnostaa, on se, että tämä toimii ja että saadaan aikaan hyvät markkinat, jotka ovat, jossa kilpailu on reilua, jotka johtavat rautatiesektorin kasvuun ja antavat rautatiesektorille tulevaisuuden. Meillä on nähtävissä jo esimerkkejä siitä, maista, missä on omistajuuden eriyttämistä ja kilpailua ja toisinpäin. Joten meidän täytyy nyt miettiä tätä rauhassa, mutta kaikkein tärkeintä on, että infrastruktuurin haltijan täytyy voida toimia riippumattomana. Ja sen lisäksi meidän täytyy katsoa myös esimerkiksi rahoitusta. Rahoituksen täytyy olla täysin avointa. Ja meidän täytyy tätä erityisesti tarkastella ja parlamenttina meidän täytyy myös olla mahdollisimman yksimielisiä näissä asioissa. En nyt lähde tässä sen enempää yksityiskohtia käsittelemään, mutta muutama asia vielä. Sosiaalipuolen asiat. Meidän täytyy tehdä selväksi asia työntekijöille, että tämä ei ole suunnattu heitä vastaan. Ja olen iloinen, että esittelijä on ottanut, myö, ottaa pois tämän vähimmäissä palveluun osuuden lakko-oikeudesta. Ja sitten lopuksi meillä täytyy olla enemmän toimia jäsenvaltioiden puolelta niin, että ne tukevat tätä sektoria. Sen lisäksi meidän täytyy katsoa näitä suoria kustannuksia infrastruktuurin hallitsijoille niin, että tämä määritellään hyvin. Ja sen lisäksi meidän täytyisi tehdä analyysi siitä, kun määritellään näitä infrastruktuurimaksuja jäsenvaltioissa, koska ne eroavat toisistaan hyvin suuresti myöhemmin voimme sitten käsitellä yksityiskohtaisemmin asioita. Thank you. Mrs. Meissner, three minutes, please. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, Frau Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää. Hän on tehnyt hyvin perinpohjaista työtä ja myös hyvin rohkeata työtä, koska hän on hieman eri mieltä kuin komissio. Ja Kyllähän te varmasti tiesitte, että kun te olette eri mieltä kuin komissio, niin silloin te keskitytte enemmän erittämiseen ja että se ei nyt ainoastaan herätä ilonhuutoja. Mutta minun mielestäni rohkeus on aina hyvästä, siitä huolimatta. Se, millä tavalla te olette tätä muuttaneet, ei ole sen suuntaista, kun meidän pitäisi muuttaa tätä niin, että saamme aikaan parempaa lainsäädäntöä rautatieverkolle ja että saisimme enemmän tavallaan käyttöä sille. Mehän haluamme parantaa rautatiemarkkinoita, sen vuoksi me tarvitsemme enemmän interoperabilisuutta, se on totta mutta meidän täytyy huolehtia, että joka paikassa kaikki toimijat pääsevät rautateille, jotka haluavat siellä jotakin kuljettaa. Ja tässä olen täysin samaa mieltä kollegani Michael Kramerin kanssa vihreistä. Emme me aina ole ollenkaan samaa mieltä. Mutta tämä tulee ehkäpä siitä, että me molemmat olemme saksalaisia ja siellä on järjestelmä, joka toimii. Vaikkakaan meillä ei ole täydellistä omistajuuden eriyttämistä. Mutta Minusta äh, tässä nyt on kysymys siitä, että älykkäät ihmiset miettivät siitä, millä tavalla saadaan aikaan parhaalla tavalla rautateiden sisämarkkinat. Ja minusta komission ehdotus menee enemmän siihen suoltaan. Toki omistajuuden eriyttäminen on teoreettisesti oikea vaihtoehto ja sinne suuntaan ollaan menossa ja Saksassa, äh, jonka lävitse menee erittäin paljon äh, rauta tiekuljetuksia, sielläkin on paljon parannettavaa, mutta me tarvitsemme säätelijän, joka on vahva. Meidän täytyy puhua myös maksuista, joten siis on paljon asioita, jotka ovat tärkeämpiä kuin omistajuuden eriyttäminen. Joten eh, on tiettyjä asioita, johon me tulemme tekemään tarkistuksia. Kiitos. Thank you, Mr. Rike. Three minutes monsieur le président. D'abord, euh, félicit... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin vilpittömästi todella onnitella. Tämä ei ole pelkkä, pelkkä muodollisuus. Haluaisin tästä rohkeasta, hyvästä mietinnöstä. Se on äärimmäisen teknisesti vahva mietintö, koska aihe on kyllä aika hankala. En käy kaikkia kohtia täällä läpi, koska en nyt usko, että tämä on sille oikea paikka otan jotakin yleisiä kommentteja esille, kun otetaan huomioon se, että varsin monet jäsenvaltiot ovat joutuneet Euroopan tuo, unionin tuomioistuimen etenöjä, eivätkä ole epäröineet rikkoa sopimukseen kuitenkaan ollenkaan epäillä, etteivätkö he pyri poistamaan koko sisältöä tältä ehdotukselta. Ja nyt mitä olen kuullut, se ei ollenkaan minua täällä rauhoita jos me menetämme tämän tilaisuuden, kuinka voimme puolustella liikenteen päästöjen vähentämistä, modaalista liikennettä ja er, eurooppalaisesta verkosta, jossa puhutaan paljon ver, markkinoiden Pyritään siis tietenkin erottamaan infrastruktuuripalveluista, ja minä korostaisin, että oikeastaan mikään maa ei ole tätä erottamista vielä tehnyt, ja tämä onkin yksi syy sille, miksi niin paljon vaikeuksiakin on se, että kaikki ovat tyytyväisiä omasta kansallisesta järjestelmästä, järjestelmästä on minusta hiukan huolestuttava. Tarvitaan selkeät, yhtäläiset, perustellut liitteet, mitä tulee infrastruktuuriin, joita hoidetaan vahvalla tavalla ja rahoituksen pitää olla myös tämän tasosta. Tarvitaan selkeä investointipolitiikkaa ja sen pitää pyrkiä saamaan aikaan myös Euroopasta lisäarvoa ja sitten kansalliset sääntelyt, heitä täytyy olla riippumattomia, se on aivan välttämätöntä, koska muutoin miten hoitetaan näitä kansainvälisiä eturistiriitoja, mitä sitten tulee kaikkiin huomattaviin muutoksiin parlamenttien ja muiden kohdalla. Tästähän on paljon puhuttu delegoitusäädösten kohdalla täytyy tietenkin avata markkinat ja tähän täytyy liittää se, että täytyy säilyttää yleishyödylliset palvelut sitten, mitä tulee työntekijän oikeuksiin ja matkustajien oikeuksiin. Kaikkihan tietävät nämä asiat, mutta kaikki yrittävät jotenkin kiertää näitä ongelmia kansalta kannalta. Ja minä toivon, että Euroopan parlamentti toisaalta pystyy pitämään kiinni aikaisemmista sitoumuksista, jotka olivat kuitenkin kunnianhimoisempia ja jotka ylittivät tällaisen kansallisen itsekkyyden. Muutoin rautaliikenne on jam, huonossa jamassa vuosien ajan. Jos me nyt menetämme tämän tilaisuuden, niin uskon, että varsin todennäköisesti rautatie-sektorista se, viive on sellainen, että se ei enää saa sitä kiinni jatkossa. Komissio nyt todistaa, mitä se on mieltä. Haluaisin kuitenkin kiittää esittelijä hänen rohkeudestaan, tuen häntä tässä asiassa. Olen kuitenkin aika pessimistinen, kun ajattelen sitäkin, mitä tänäänkin olen kuullut. Thank you, Mr. Leichfried. Three minutes, please. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte drei Dinge ansprechen. Kiitos puheenjohtaja. Kolme asiaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen hyvin vaikeastakin työstä. Tämä on tiettyjä asioita, joista en ole samaa mieltä, nimittäin omistajuuden eriyttäminen. Minusta omistajuuden eriyttäminen ei ole keskeinen kysymys, koska meillä on rautatiejärjestelmiä Euroopassa, jotka toimivat kohtuullisen hyvin olematta eriytettyjä. Joten sen vuoksi tämä ei ole tämä avainkysymys. Se ei ole se periaate, josta on kysymys, vaan kysymys on siitä, että pitää saada aikaan hyvä järjestelmä, jossa muut kriteerit ovat tärkeämpiä. Ja sen vuoksi minusta säätelyviranomaiset ovat tässä keskiössä. Toisekseen komission ehdotus siitä, että kolmessa, kolme vuotta olisi tämä ulkoisten kustannuksien asia. Toki onhan se mahdollista, mutta silloin tämän tulisi koskea myös maantieliikennettä. Meidän täytyisi miettiä tätä. Tämä onkin seuraavassa esityslistan kohdassa. Mutta jos me lähdemme tässä tätä säätelemään, niin meillä täytyy olla reilut säännöt sekä maanteille että rautateille, koska ei tässä ole tarkoitus, että halutaan, että siirretään rautateiltä tieliikenteeseen takaisin tavaraan. Kolmas asia, kun minulle tulee vierailijaryhmiä, kun minä Itävallassa puhun Euroopan unionista, niin olen aina sanonut, että yksi komission tehtävistä on toimia perustamissopimusten vaalijana. No nyt tässä meillä on Lissabonin sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa mainittu Euroopan laajuinen lakko-oikeus. Miten voidaan sitten edes ajatella, että yksittäisissä, yksittäisissä ehdotuksessa, lainsäädäntöehdotuksessa lähdetään rajoittamaan tätä lakko-oikeutta. Sehän on ihan käsittämätöntä. Minä tätä todellakin vastustan. Ja jos se todellakin oli tämän ehdotuksen tarkoitus rajoittaa eurooppalaista lakko-oikeutta, niin en, en, en mitenkään voi sitä hyväksyä. Kiitos. Stirks, kolme minuuttia. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollega Kunin kanssa, kun hän sanoi, että kysymys on markkinoiden avaamisesta. Kysymys kuuluukin, mitä tehdään, jos tarvitsee jonkun palvelun niin, että juna voi kulkea, jos se on jonkun toisen rautatieyrityksen omistamalla kiskoilla ja niin edelleen. Kuinka me silloin hoidamme tämän? Eli tavallaan, että omistaja, aseman omistaja sanoo, että minä haluan mieluummin, että, että täältä lähtee vain minun ö, junani ja jos te haluatte täältä, niin sanotaan nyt, että, että tuota kellarista te voitte myydä omia lippujanne ja katsotaan nyt sitten löytävätkö matkustajat sinne. Nämä ovat asioita, jotka täytyy hoitaa. Sen vuoksi artiklat 7 ja 13 ovat tärkeitä. Eli mistä on kysymys? Meidän täytyy puhua siitä, että on ei ainoastaan annettu nämä raiteet, vaan se, että kuinka palvelut hoidetaan ja kuka ne hoitaa ja kuinka. Ja sen vuoksi meillä täytyy olla tässä selkeät säännöt siitä, kuka tarjoaa infrastruktuuria, kuka tarjoaa palveluita, että niillä on sellaiset, että ne ovat niin itsenäisiä ja riippumattomia. Kaihan täällä otti jo esiin tiettyjä vaatimuksia. Minä ajattelen tässä myös henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöpolitiikka on myös tärkeä osa. Jos on riippumatonta henkilöstöpolitiikkaa, silloin se riippuu myös tästä emoyhtiöstä, ja tämä voi johtaa tiettyihin vääristymiin, ja nämä täytyy muistaa. Liitteet kaksi ja kolme ja nämä artiklat, joissa sanotaan, mitä palveluita on, kuinka ne jaetaan, mikä on toimivaltuudet ja miten riippuvia ne ovat toisistaan. Tämä on tärkeää. Asia, josta on puhuttu hyvin vähän, liittyy näihin lisensseihin. Siihen, että annetaan lisenssi rautatieyritykselle, ei esimerkiksi raaka-aineille. Ja yksi tapa sitten suojella on se, että okei, tulkaa vain tänne meidän rautateillemme, mutta me ensin tarkistamme teidän, teidän veturinne. Ja se voi kestää niin ja niin kauan tai maksaa niin ja niin paljon ja niin kauan tie on poikki, kunnes se on tehty. Joten tällä rautatie agentilla on tässä hyvin tärkeä rooli, koska minun mielestäni – Ajatelkaa nyt esimerkiksi lääkäreitä. Lääkärit voivat pyytää tällaista eurooppalaista lisenssiä ja toimia sillä tavalla, ja tämä sama voisi koskea esimerkiksi rautatieyrityksiä. Sitten minä en ole ihan täysin samaa mieltä teidän kanssanne, mitä tulee näihin säätelijöihin. Ei tule tehdä kuitenkaan kaksinkertaista työtä infrastruktuuriyritys sanoo, okei, me olemme laskeneet tämän näin, ja sitten säätelijä katsoo, onko tämä ok ja miten tämä toimii. Eli kaksinkertaista ei päällekkäistä työtä. Ja sitten taas toisin kuin monet täällä, minä olen samaa mieltä Rova Serakianin kanssa. Minä kannatan omistajuuden eriyttämistä. Minä en usko siihen, että me emme saa hyvää rautatieverkkoa, ellei, ellei meillä ole eurooppalaista infrastruktuuria ja rakennetta ja sitten kansallisesti eriytetyt verkot. Mutta tämä on nyt keskustelun kulku. Meillä on monia asioita, joista meidän pitää puhua ennen sitä. Thank you very much, Mr. Kiitos. saada kolme minuuttia. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, poseł. Kiitos. Puheenjohtaja. keskustelumme aikana tulen kiinnittämään huomiota useampaan kohtaan artikkelissa ja jälkeenpäin asentaminen ensin. Komission ei ole asiakirjassaan viitannut mihinkään rahoituskeinoihin, mitä näihin jälkikäteen asentamisiin tulee. Tämä saattaa vääristää kilpailua rikkaiden ja köyh köyhempien operaattoreiden välillä ja sitä jälkimmäisellä ei ole varaa kaikkiin välttämättömiin kustannuksiin. Mikä merkitsee, että ne toimijat, joilla, tulee, joilla on varaa asentaa laitteistoa jälkikäteen, ne kykenevät laskuttamaan alhaisempia rahtitariffeja asiakkaaltaan. Ja minusta artikla 14 suhteen sitten sen pitäisi viitata ainoastaan uusiin rajat ylittäviin sopimuksiin. Muuten se luo liikaa byrokraattisia taakkoja. Minusta menettely, joka liittyy kolmasen maissa, maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, saattaa olla vähän liian monimutkainen tässä. Jos me vaadimme, että komissiolta komissiolle, vaadimme, että komissiolle pitäisi tehdä ilmo, ilmoitus asiasta aikaisemmin. Se saattaa kuormittaa rautatien alan toimijoiden toimintaa, erityisesti Itä-Euroopassa liikaa. Sitten delegoidut säädökset ja niiden sovellusala. Niiden sovellusala tässä direktiivissä on valtava komissio antaa itselleen oikeuden muuttaa mitä tahansa. Kiitos. Jota tästä nyt puhunut liian pitkään. Ette ollenkaan. Valsaitis kolme minuuttia. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti pranešėjai už labai sudėtingą darbą. Haluaisin kiittää esittelijä erittäin hankalasta tehtävästä. Olen itse tehnyt vuosien ajan työtä tällä saralla ja vilpittömästi tunnen myötätuntoa esittelijän kanssa, koska tässä pitää ottaa huomioon ei vain teknisiä kysymyksiä, vaan myös rahoitus- ja poliittisiakin aspekteja, kun puhutaan tulevaisuuden EU-rautatiejärjestelmästä, niin mielestäni silloin ensinnäkin pitää varsin huolellisesti kuunnella, minkälaisia eroja jäsenvaltioiden kesken on ja edetä askel askeleelta. Olen keskustellut monien kollegojen kanssa Baltian maista, ja olen ymmärtänyt myös tästä, tämänkin mietinnön pohjalta, ja Estelläkin ymmärtää, minkälaista problematiikkaa niille tästä syntyy, koska se, siellä on erilainen raiden väli. Täällä olemme puhuneet markkinoiden avaamisesta, kyllä, meitä todellakin kiinnostaa se, että avataan Baltian maiden rautatieliikenne EU-liikenteelle, mutta pikkuseikka vaan. Meiltä puuttuu tämä eurooppalainen standardi raideväli ja siksi meidän on äärimmäisen vaikea alkaa toteuttaa uud- käytännössä uutta raideväliä, jota me alkaneet kuitenkin toteuttaa vuodesta 2004 jo. Sitten mitä tulee infrastruktuuri maksuihin 35 prosenttia. Valtiot eivät anna tukia tällä alueella. Ja jos me hyväksymme tämän ehdotuksen, niin silloin tukisimme kolmansien maiden talousarvioita, koska 75 prosenttia rahtiliikasta tulee kolmesta maasta. Pitäisi myös muistaa, että tämä suoraan vaikuttaa omaan infrastruktuurimme, koska tämä on taas uusi tällainen kaasuputki, joka sitoo maat sekä poliittisesti että taloudellisesti. Ilman, että me nyt enemmän syvemmälle yksityiskohtiin haluaisin sanoa, että toivoisin, että uusi rautatievalvoja eli joka luotaisiin, joka sitten tarttuisi kaikkiin näihin eroihin, tietysti pitää mielessä e- erot, joita syntyy säännöistä, samoin kieliset erot ja nämä eri raidevälit. Minun tietääkseni on kolmenlaisia raideväliä. Espanjassa, Liettuassa, Latviassa on, Espan- on venäläisiä raidevälejä ja ruoristalouden omia raidevälejä. Olisi varsin hyvä, jos esittelijä kuuntelisi ehdotuksia, joita nämä jäsenvaltiot ovat tehneet. Ja sitten väliaikaisia poikkeuslupa pitäisi myöntää näille maille tässä. Ja muutoin vapauttamisehdotus mielestäni menee oikeaan suuntaan. Kaikkihan sitä tukevat ja minä uskonkin, että tulevaisuudessa me kaikki tulemme sitä tukemaan. Kiitos. Masinkiewicz, kolme minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. pyytäisin teitä kiinnittämään erityisesti huomiota raideleveyskysymykseen eri jäsenvaltioissa. Maat kuten Puola ja Slovakia. Meillä on alueellisia verkostoja, joilla on oma raideleveytensä G2-teknologia Meillä on raideleveyksiä, jotka eroavat tästä 1445 mm, joten ehdotukset, jotka menevät raideleveyden suhteen liian pitkälle, olisivat meille erittäin vaikeita. Siksi me haluamme direktiiviin opt-outin luvusta 2 ja 3 ja muihin kysymyksiin, jotka liittyvät rautateiden infrastruktuuriin. Joissakin maissa alueellinen infrastruktuuri perustuu eri raideleveyteen kuin valtakunnalliset verkostot. Ja tämä liittyy sitten äh, rautatieverkoston pääsyyn RTMS-teknologian tapauksessa. Kynnystä pitäisi alentaa, jotta toimijoilla olisi mahdollisuus kehittää verkostojaan ja lisätä uusia liikenteen hallinnan järjestelmiä. Sitten on kysymys siitä, pitäisikö sallia muillekin operaattoreille kuin luvan saaneille operaattoreille pääsyverkkoon. Jos näin olisi, pitäisi lisäkriteerejä ottaa myös tähän direktiiviin huomioon näitä muita toimijoita varten. Katsotaan. Kolme minuuttia. grazie. Anche da parte mia, relatrice ja e quanti hanno... Kiitoksen. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja kaikkia muita, jotka ovat auttaneet häntä tässä monimutkaisessa kysymyksessä. Tässä on aiheena se, että luodaan eurooppalainen rautatiealue. Meidän täytyy tämä luoda, tehdä siitä kilpailukykyinen ja toimiva. Ja tähän tämä lisää Euroopan yhteismarkkinoiden etuja. Tietysti tähän liittyy kaikki erityispiirteet tällä sektorilla. Käsittelisin kolmea kysymystä. Ensimmäinen tärkeä kysymys on kyse vapauttamisesta. Minun mielestäni meidän täytyy täyttää lainsäädännön tyhjiö Euroopan tasolla – rahtiliikenne on vapautettu, samoin kansainvälinen matkustajaliikenne. Se ei ole kyllä kovinkaan hyvin onnistunut, mutta pitää kuitenkin vapauttaa myös kansallinen matkustajaliikenne, joka edustaa 78 prosenttia liikenteestä. Tämä on ratkaisevan tärkeä kohta. Toiseksi tarvitaan kansallisia sääntelijöitä, jotka ovat vahvoja, riippumattomia ja riippumattomia siis politiikasta. Sitten esittelijä on pyrkinyt vahvistamaan komission roolia, vaikka itse asiassa päätökset kuuluvat eurooppalaiselle sääntelyviranomaiselle. Ja meidän täytyy valvoa sitä, että kaikki toimijat voivat käyttää olennaisen tärkeitä palveluita ja tässä kohtaa ajattelen, että tehtävien eriyttäminen on tärkeää, jopa välttämätöntä. Jos päätetään yksityistä tai vapauttaa markkinat, nimittäin minusta meidän täytyy liittää infrastruktuurit yhteen. Sitä ei ole kyseenalaistettu, mitä tulee rautatieliikenneoperaattorin toiminnan vapauttamisen. Tämä ei ole sama asia kaikissa jäsenvaltioissa, ymmärrän sen kyllä ihan hyvin. On erilaisia mahdollisuuksia olla yhdenmukaistamatta, mutta taloudellinen, sisä, taloudellinen yhtenäisyys markkina pitää taata. Ja sitten kun yksityinen sektori tulee mukaan, niin silloin mielestäni meidän on pakko pakko saada aikaan kaksi erillistä yritystä. Niin kauan kuin tämä toiminta on julkista, se voi olla yhtenäistä, mutta pitää siis eriyttää erilaiset tehtävät, toimenkuvat ja silloin kun yksityinen sektori puuttuu asiaan, niin me joudummekin näin tekemään. Joten omistajuuden eriyttämistä tulee aivan keskeinen kysymys ja välttämätöntä. Um, that's very good. Mr. Batch, three minutes. Herra Batch, kolme minuuttia aikaisemmin puhuja puhui varsin tarkkaan ajasta. Kiitos, kuten aiemmatkin uskon, että voimme pitää hyvänä esittelijän pyrkimyksiä. Ja äh, tämä äh, kysymys on siitä, että saadaan aikaan tällainen hyvin toimiva äh, rautatieverkko, joka on kaikkien iloksi. Ja tärkeää on myös taata hyvät ja kestävät työpaikat ja tästä syystä pidän hyvänä, että tähän mietintöön on otettu myös palkka- ja työolosuhteet. Mutta ikävää on kuitenkin, että tässä keskitytään ei keskitytä niin paljon kuten interoperabiliteettiin, eli sitä, että teknisesti yksinkertaistettaisiin, harmonisoitaisiin tek- teknisiä asioita, sitten saataisiin aikaan myös kunnollista avointa rahoitusta, mitä ei ole tarpeeksi selkeästi sanottu. Mitä tulee säätelyviranomaisen, haluaisin varoittaa siitä, että otetaan toinen askel ennen ensimmäistä, eli lähdetään vahvistamaan säätelijöiden toimivaltuuksia. Toki jossain vaiheessa, mutta ensin täytyy määritellä nämä toimivaltuudet. Toinen tärkeää on myös huolehtia palveluista, ei saa millään muotoa estää uusien toimijoiden pääsyä markkinoille. Ja ehdotetut ratkaisut puuttuvat mielestäni omistusoikeuteen ja johtaa tällaiseen byrokraattiseen ja taloudelliseen lisäkuormitukseen. mitä tulee ulkoisten kustannusten äh, kansainvälistämiseen, johtaa siihen, että kilpailu vääristyy rautateiden äh, haitaksi. Eurovinjettikeskustelu on tulossa, mutta tämä on tällainen mahdollinen ratkaisu, johon kaikkien ei tarvitse ryhtyä. Ja sitten toki voidaan laskea nämä äh, Äh, melu ynnä muut kustannukset. Sitten taas mitä tulee omistajuuden eriyttämiseen, niin tässä äh, koko kysymys äh, on jäsenvaltioiden oma kysymys. Ne ovat tehneet uudelleenjärjestelyitä viime vuosina ja tällä hetkellä se malli, mitä käytetään, ei ole se ratkaiseva, koska mikään niistä ei ole sataprosenttinen, eikä nyt ole järkevää lähteä uudelleen järjestelemään, koska yritykset voivat äh, tulla järjestellyksi konkurssiin asti. Joten äh, kaikkein tärkeintä täytyy huolehtia siitä, että ei syrjitä yrityksiä. Kiitos. Thank you, Mr. Three minutes. Ja, vielen Dank. Ähm, auch ich möchte... Kiitos. Myös minä haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin hyvästä työstä. Tiedän, miten vaikea tämä on. En halua tässä nyt lähteä paljon toistamaan, vaan muutama asia, jotka haluaisin ottaa esiin. Tilanne, josta me nyt puhumme, on äh, liittyy tähän äh, rautatiepakettiin. Ja sen takia me nyt käsittelemme tätä eikä tässä ole tarkoitus kellekään mustaa pekkaa käteen jättää. Tärkeää on se, että lainsäädännöllisesti saadaan huolehdittua siitä, että, että lait toimeenpannaan ja siitä komissio on vastuussa. Mutta vielä tärkeämpää minulle ovat kaksi, tärkeä, kaksi pientä asiaa. Ja pyytäisin, että niistä vielä puhutaan. Ensinnäkin tarkas, äh, tarkistus 36, jossa on kysymys äh, nimenomaan palveluista. Ja äh, mikäli palvelua ei ole käytetty vähintään yhteen vuoteen, silloin omistajan on ilmoitettava palvelun olevan vuokratavissa tai myytävänä. Äh, esittelijä puhuu yhdestä vuodesta ja hän sanoo äh, vuokrattavaksi tai myytäväksi. Minusta on ihan oikein, että myös tämä myynti otetaan ilmi mutta minä pitäisin komission kahta vuotta parempana, koska yksi vuosi on kohtuullisen lyhyt aika. Ja sitten toinen asia, mitä ei saa unohtaa. Tarkistus 54 artiklaan 21, koska tässä on kysymys turvallisuudesta. Ja haluaisin sanoa, että meidän täytyy keskittyä siitä, että turvallisuusstandardit ovat mahdollisimman korkeat ja eh, että esimerkiksi annetaan veturikortti ihmiselle, joka ei osaa edes kirjoittaa rautatie. Joten tämä on asia, jonka pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Thank you, Mrs. Tikau. Rova Tikau, kolme minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o felicit pe... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää hänen työstään. Erinomainen mietintö. Kiinnittäisin huomionne joihinkin kohtiin, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin tarve jatkaa investointeja rautatieinfrastruktuurin investointien puute ja joissakin jossakin maissa, joissa vapauttamista kuitenkin on tapahtunut, niin yksi syy tai yksi vaikutus, että syntyy investointien puutteesta, on, että investointeja oli vähemmän rautatiekaluston ylläpitämiseen. Tämä heikentää palvelun laatua. Näin ollen matkustajat mieluummin käyttävät jotakin muuta liikennemuotoa. Saman aikaan investointien puute synnyttää henkilöstöleikkauksia ja syntyy myös suurempi riski rautat- ja onnettomuuksille. Samalla mielestäni on tärkeää varmistaa, että työolosuhteet ja työvoiman pätevyys ja laadukkuus ei kärsi kielteisesti markkinoiden vapauttamisesta. Minä puollan todellista yhteensopivuutta ja haluankin varmistaa, että jos matkustaja haluaa siirtyä Asta paikkaan B, hänen pitäisi pystyä voida, ei pitäisi ostaa Asta b paikkaan vaan c koska sieltä löytyy operaattori ja sitten hän voisi ostaa loisilipun vai seistä b -hen. Yhteensopivuus todellakin on välttämätöntä. Sitten viimeinen se, jonka haluan ottaa korostui esille, on seuraava. Vaikkakin rautatieyritykset kärsivät, kärsivät kriisistä, niin en oikeastaan kyllä ole nähnyt minkäänlaisia hakemuksia näistä yrityksistä, jotta saisivat avustusta EUlta sopetuksen kriisin ja Tämän haluaisin välittää kollegoille ja myös AY-liikkeelle tällä saralla. Minkälaiset työolosuhteet tulevat pätemään tulevaisuudessa työmarkkinoilla, anteeksi, rautateillä? Siis Duran, Kiitoksia, sitten Rova Duran, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös esittelijä työstä, jota on jo tehty, ja myös tulevasta työstä kiittäisin. Haluaisin korostaa paria asiaa. Ensinnäkin hiukan samansuuntaista, niin kuin kollega Kramer täällä sanoi. Kilpailun edut rautateillä voidaan kyllä suhteellista, että tämä ole mikään e- ehdoton ihanne varsin usein isot toimet ovat tässä voittaneet ja silloin kun on onnistuttu ja kun on voitettu, rautatiemarkkina-alueita, niin sama voi johtua myös muista verkostoista. Mielestäni pitäisi välttää yhtenäistä mallia ja omistajuuden edellyttäminen sinällään ei takaa tehokkuutta ja tällaista vertikaalia eriyttämistä. Ja jos halutaan yhtenäinen markkinan alue, niin ei välttämättä tarvita yhteistä mallia, vaan tarvitaan ehkä tällainen vahva, riippumaton sääntely, niin kuin muutkin ovat sanoneet, joka toimii kohtuuajassa ja vastaa tehtyihin kysymyksiin toiseksi rautatieyhdistyksen pitää ymmärtää, että tarvitaan integraatiota eikä ole kyse vain eriyttämistä. Ja tässä mielessä pitäisi toimia pragmaattisesti palvelu palvelulta, tehtävä tehtävältä ja pohtia, mitkä asiat pitää eri, eri, erottaa, mitkä taas pitää integroida, että vältetään sitten jatkossa kustannusta syntyy koordinaatiossa, niin kuin on nähty joissakin rautatieyrityksissä, jotka ovat ryhtyneet täysomistelun eh, ryhtymisessä. Sitten palveluista se seikka, että e, evätään uudet eh, ehdokkaat silloin, kun eh, laskutta, lippujen myynti on tärkeää itsekin kannalta, mutta sitä vastoin, jos yritys haluaa ottaa kantaa sille, että palveluita on, vaikka niitä ei kuitenkaan tarjota, niin tämä on hiukan liioiteltua. Sitten tässä ehkä mennään hiukan liian pitkälle myös komission ehdotuksessa, mitä tulee rahoitukseen ja mitä tulee rahoitusehtoihin. Kun yhtäältä voin ymmärtää komission tahdon asettaa tiettyjä rajoituksia maksulle, joita voidaan vaatia rautatieyrityksiltä, pitäisi hiukan rajoittaa monopoliasemia, joista tietysti rautilla nautitaan, mutta pitäisi pystyä myös nauttimaan että on tarvittavat keinot rahoittaa toimintaa infrastruktuuritoimijoiden kohdalla. Ja joskus ei välttämättä haluta rahoittaa infrastruktuurikustannuksia ja suoria kustannuksia komission ehdotuksen mukaisesti sitten en ole tässä koko keskustelua, mutta äsken kuitenkin kuulin seuraavanlaista. Oikeuden keskustelu on tärkeä ja minä itse puolustan tällaista minimipalvelutasoa. Uskon, että voitaisiin kyllä tehdä pyrkiä välttämään ongelmia. Siis sitten toivon, että voimme tehdä tätä työtä rauhallisesti, ei ideologista vapaasti ja löytää tämän tasapaino, joka aiheuttaa sen, että yritykset voivat säilyttää tarvittavan integraation tason, mutta rautatieyritykset voivat myös pyrkiä vapauttamaan toimintaa silloin, kun se on hyväksi. Kiitoksia. Mr. Pascarelli. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia. puheenjohtaja. Valitettavasti teidän aikarajoitteenne johtavat siihen, että minun pääni pannaan kiljotinille. Ja minä viidessä minuutissa oikein pysty vastaamaan kaikkiin näin kiinnostaviin kommentteihin tässä pitkässä keskustelussa. Herra Pascarelli, varmasti te teette parhaanne. Ricordo che la prima responsabilità della Commissione è quella di far funzionare il sistema ferroviario nel mercato unico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 richiede un'assicurazione di 100 milioni di euro. Tarkistuksessa 55 pyritään siihen, että vakuutussuoja olisi ainakin 100 miljoonaa euroa vuotta annettomuutta kohti. Komissio on pyrkinyt lähentämään vakuutussuojaa rautatieyritysten kesken, mutta on kuitenkin myön tunnustettava, että kansalliset olot vaihtelevat kovasti, joten 100 miljoonaa euroa vuodessa maksimina onnettomuutta kohti vaikuttaa ihan liian isolta summalta nykyoloissa. Tämä on siis yksi markkinoille pääsyn este lisää. Ja nyt eriyttämiseen liittyen sanoisin sen simppelin pointin, että infrastruktuurin hallinnon ja liikenteen toimijoiden toiminnan täydellinen eriyttäminen on komission mielestä yksinkertaisin keino poistaa eturistiriidat ja lisätä kilpailua. Ensimmäisessä paketissa on muitakin lähestymistapoja, joita pidetään legitiiminä siinä tapauksessa, että ne täytäntöön pannaan oikein, mutta tässä meidän uudelle laatimisessamme ja tiedonannossa ja valkoisessa kirjassa todetaan, että 2012 luodaan uusi linkki infrastruktuurin hallinnojen ja rautatieyritysten erittämisen välillä. Me haluamme vapauttaa kansalliseen äh, matkustajaliikenteen, johon useampi jäsen kiinnitti huomiota. Mutta tässä uudelleenlaatimusyrityksessä meidän täytyy ottaa alustavia askeleita, jotka pohjustavat tätä vapauttamista, mutta en halua mitään väärinkäsityksiä aiheuttaa. Me emme halua, että meidän ehdotustamme karikaturisoitaisiin. Kantamme pitkiin sopimuksiin on sellainen, että meillä täytyy olla sääntöjä, jotka liittyvät infrastruktuurin hallinnoihin – jotka liittyvät omaisiin tilanteisiin. Eli jos on lakko-oikeus, niin minimipalvelut täytyy taata. Mutta muotoilu on hyvin avoin ja jäsenvaltiot voivat säätää sitten täsmällisemmin. Ja sitten delegoidut säädökset. Ja Rova Skerekianin tarkistuksista kolmasosa koskee delegoituja säädöksiä. Ää, kuitenkin perustamissopimuksen 190 artiklan mukaisesti, jos ei olennaisia tekstejä halutaan muuttaa, niin useimmissa tapauksissa, missä komissio pyytää delegoituja säädöksiä käytettäväksi, syynä on se, että tämä vanha komitologian menettely – johon liittyy parlamentaarinen valvonta. Sen tehtävät on siirretty delegointisäädöksiin, mutta ne koskevat ei-olennaisia osia. Voi olla jotakin alueita, joista me delegoituja säädöksiä haluamme, mutta nämä ovat alueita, jotka meidän mielestämme ovat ei-olennaisia. Jos te rajoitatte delegoitujen säädösten sovellusalaa tavalla, jota mietinnössä ehdotetaan, niin se haittaisi tekstiä, se vaikeuttaisi nopeiden päätösten tekemistä. Eli parlamentin ei pitäisi kokea tarvetta tehdä päätöksiä normaalissa lainsäädäntömenettelyssä liittyen toissijaisiin kysymyksiin, joita mikä hidastuttaisi markkinoiden sujuvaa toimintaa. Ja herra Paskarelli, ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, muutama näkökohta. Aloittaisin tästä ydinkysymyksestä, eli lakko-oikeudesta tai lak- oikeudesta olla tarjoamatta työvoimaansa. Minusta lakko-oikeus on perustava ihmisoikeus. Niin se vain on. Ja silloin kun noudatetaan lakeja, lakkovaroitus annetaan oikein ja noin niin poispäin, niin sillä minä en pidä näistä minimisäädöksistä. On maita, ei kovin kaukana sieltä, missä minä asun, niin sillä 100 prosentin palvelu mä olisi tämä minimipalvelu lakon aikana. Joten täytyy olla hyvin tarkkana ihmisten liittyen ihmisten oikeuteen olla tarjoamatta työvoimaansa. En puhu tästä lakko-oikeudesta sitten on esimerkiksi oikeudesta olla tarjoamatta työvoimaansa. On aina sellainen hetki, jolloin poliittiset jaot katoavat ja kansalliset erot tulevat esille. Täällä voisi aivan sokkona kuunnella keskustelua ja silti arvata, mistä maasta pohja tulevat ja minkälaiset rautatiejärjestelmät heidän maassaan on, mutta jotain avainkysymyksiä tässä on uusien toimijoiden markkinoille pääsy, esteetön markkinoille pääsy ja tasainen pelikenttä. Tämä on ratkaisevaa Euroopan rautatielle. Minun mielestäni liian pitkään hallitsevat toimijat ovat estäneet markkinoille pääsyä ja sitten tämä yhteiskäytettävyys liittyy tähän kysymykseen. Meillä täytyy olla yhteiskäytettäviä verkkoja, jotta liikenne olisi kilpailukykyinen muiden muotojen kanssa. Teemmekö sen erittämisellä? On hyviä ja huonoja erittämiskeinoja. Pitäisikö tehdä sen niin Isossa Britanniassa? Ei minun mielestä, koska se oli katastrofi ja infrastruktuuri yhtiö meni konkurssiin ja valtio maksoi enemmän äh, veronmaksajan rahaa väitetysti yksityistetylle rautatiejärjestelmälle kuin jos olisi ollut julkisessa omistuksessa. En minä tätä mallia ehdota, mutta en minä ehdota myöskään sellaista mallia, jossa infrastruktuurin hallinnoja olisi ainoastaan valtavan äh, rautatieyhtiön, tytäryhtiön, niin kuin jossakin maissa – Itsenäisyyttä täytyy olla ja erittäistä täytyy olla jossain kohdassa. Kutsutaanpa sitä erittämiseksi tai ei, ei se minua kiinnosta. Mutta kilpailuilla markkinoilla ei voi olla infrastruktuurin hallinnoijaa, joka on, joka on samassa rakennuksessa kuin se firma, joka väitetysti kilpailee rautatiemarkkinoilla. Ja kiinnittäisin huomiota siihen, mitä monet ovat jo todennut, eli sääntelyviranomainen on ratkaisevia. Joidenkin ma- maiden sääntelyviranomaiset ovat ihan vitsi. Ne pitäisi astaa syytteiseen harhaanjohtavasta markkinoinnista, koska sääntelyä ne eivät tee. Me selkeästi tarvitsemme riippumatonta sääntelyä elintä, joka on täysin seurattava, läpinäkyvä, että kaikki tietävät, mitä tehdään, ja että säätelijä on säätelemässä ratateliikennettä, eikä suosimassa tiettyjä toimijoita. Nämä ovat avainkysymyksiä tarkistuksissa, että pääsemme eteenpäin. Koska me haluamme, että rautatiet menestyvät. Kaikki sanovat, että, että rautateiden pitäisi menestyä, mutta äs, älkää koskaan aliarvioida. Aliarvioiko rautateitten kykyä ja sitten yhdeksän syytä, yhdeksän syytä, miksi joku ei ole mahdollista. Ja yksi, miksi joku on mahdollista. Meidän täytyy tällä murtaa muurit tässä. Ja jos kun meidän on vähän nieltävä kansallinen ylpeytämme ja tarkasteltava rautateitä eurooppalaisemmasta näkökulmasta kuin kansallista näkökulmasta. Professori Kieni, haluatteko vielä sanoa jotain? Grazie, Presidente. Solo per... Kiitoksia vain joitain selvennyksiä. Meillä ei ole kovin paljon aikaa, joten pyytäisin kollegoja ottamaan yhteyttä minuun, jos haluavat syventää joitakin seikkoja. Ensin haluaisin kiittää Briania, häntä ilman esittelijä ei olisi pystynyt tätä tekstiä laatimaan, joten kiitän häntä hänen antamastaan tuosta. Olen samaa mieltä rouva kollega kun kanssa, kun hän sanoi, että avoimuuden pitää olla olennainen tekijä uuden laatimisen yhteydessä infrastruktuurin hallinnan avoimuus, kustannuksiin liittyvä avoimuus ja niin edelleen. Uskon, että meidän tämän päivän keskustelu on varsin kiinnostavaa ja kiittäisin kollegoita varsin vaihtelevista argumenteista. Ja tämä on tulosta siitä, että on välttämättä tehdä joitakin tärkeitä poliittisia päätöksiä, jotka kuuluvat parlamentin tehtäväksi. Ja tämän takia, vaikkakin arvostan kovasti sitä, mitä Rovat Tremusa sanoi, kun hän sanoi, että pitää noudattaa tuomioistuimen päätöksiä. Meidän ei pidä toimia näin, koska me tiedämme, että ensimmäinen paketti oli fiasko, sitä pitää nyt tarkistaa, eli se tuomistuin tähän pystyy, mutta Euroopan parlamentti, sen pitää kantaa poliittinen ve- velvoite ja tulkita oikein asiaa ja levittää sitten sitä. En usko, että olen liikaa käsitellyt omistajuuden eriyttämistä. Tekstissäni on alle 10 artikkelia, jotka koskevat tätä eriyttämistä. 20 koskee sääntelijöitä ja muu osa koskee erityisesti rautatiejärjestelmän kokonaisuudessaan. Joten eh, minun mielestäni en ole liikaa käyttänyt tähän aikaan. Ehkä olisi pitänyt tehdä selkeä ajatus komissiosta, joka selittää, mitä tämä omistavan eriyttäminen komissiolle tarkoittaa. Komissio on aina puhunut siitä, valkoisessa kirjassa näin tehdään myös, ja jos asiat olisivat olleet selvillä, tämä olisi helpompaa poliittistakin sopia. Ja sama koskee parlamenttia, joka pitää poliittisesti kantaa vastuu komission tekemistä ehdotuksesta. Olen sitä mieltä, että kannattaa ottaa huomioon joidenkin maiden erityispiirteet ja Ymmärrän hyvin, mitä herra Siile sanoi täällä Baltian maista, ja olenkin valmis olemaan yhteistyössä hänen kanssaan, jotta yrittäisin löytää paras mahdollinen ratkaisu näille maille, jotka ovatkin erilaisia, mitä tulee rautatiejärjestelmään. Tämä pitää ottaa huomioon. Mitä sitten tulee vakuutukseen? Ehkä tähän liittyy tietty väärinkäsitys, mutta minä en puhu mistään maksimista, vaan minimistä. Ja Ehkä olisi hyvä tarkistaa, mitä näistä asiat oikein ovat, koska luulin ymmärtäväni sen mukaan, mitä minulta pyydettiin, että tässä, oli kysy- että tässä olisi kysymys maksimista, mutta tässä on kuitenkin kyse minimistä. Sitten lakko-oikeudesta. Minäkään en ole samaa mieltä alkuperäisestä komission ehdotuksesta. Ja näin ollen olen tehnyt muutosehdotuksen, mutta haluaisin korostaa, että monissa valtioissa on jo säädöksiä koskien lakko-oikeutta. Joissakin tapauksissa kyse on oikeusta, joka määritellään perustuslaissa, ja se on ihan normaali lainsäädäntöä. Sitten on sellaisia tapauksia, joissa lakko-oikeus hoidetaan eri tavalla. Että meidän pitää pyr- välttää väärinkäsityksiä ja sekannusta. Sitten jos pitää muuttaa komission alkuperäistä niin, niin pitää tehdä. Sitten delegoidut säädökset. Suoraan sanottuna olen sitä mieltä, että parlamentin pitää ottaa itselleen poliittinen mahdollisuus tehdä päätöksiä. Muistan työstä, jota on tehty, kun on pyritty muuttamaan tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät delegoituiden säädöksiin lainsäädäntöteksteissä, jotta juuri vältettäisiin sellainen, että ei synny sitten sekannuksia jatkossa. Muistuttaisiin siis tästä tulkinnasta, ja näin halusin itse tätä asiaa tulkita tässä tekstissä. Tietysti hyväksyn joidenkin kollegojen tahdon, jotka haluavat vahvistaa sääntelijän hahmoa ja roolia, ja olen valmis ottamaan vastaan ehdotuksia siitä, miten tätä roolia oikein voitaisiin vahvistaa. Olen tehnyt tarkistuksia koskien eurooppalaista sääntelyä ja viranomaista, mutta tiedän, että tähän liittyy ongelmia ja sitä on vaikea ottaa suoraan tähän uudelleenlaatimistekstiin. Sitten toimiluvat. Minusta on aivan oikein, että yritetään saada aikaan eurooppalainen toimilupa. Tämän uuden laatimisen yhteydessä voitaisiin ajatella tästä poissa sitoumusta, joka olisi tämän suuntainen. Mitä sitten sanottiin siitä, että pitää avata kansalliset markkinat Tämä on mielenkiintoista, on tämän kokouksen alussa jo. Ja kiitän kaikkia niitä, jotka tavalla tai toisella ovat vastanneet tähän haasteeseen. Niin kuin herra Groskin muistutti, nimittäin esittelijä tässä ei ole mitään keksinyt, mutta esittelee vain yritti ottaa mukaan nämä parlamentin aikaisemmin ilmaisevat kannat. Muistuttaisin, että kesäkuussa 2010 jo Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä hyväksyi päätöslauselman, jossa puhuttiin siitä, että täytyy avata rautatiemarkkinat omistaneet eri eriyttämisen kautta. Erotetaan siis infrastruktuuri- ja palveluntarjoajat. Olen yrittänyt sitten saada konkreettista muotoa näille jo tehdyille suo- sitoumuksille ja yritin vastata haasteeseen, että saataisiin aikaan avoimet seurattavat markkinat, jotka tietenkin takaavat ja tietysti olen samaa mieltä sosiaalista olosuhteista, työolosuhteista, työehdosta, jossa noudatetaan kunnioitan työntekijöiden liikkuvuutta ja kaikkia niitäkin, jotka toimivat tällä sektorilla ja mielestäni voidaan toimia tämän suuntaisesti, jos asetetaan tietyt säännöt. Sitten englantilainen järjestelmä, josta, tai iso-britannian järjestelmä, josta Brian muistutti, se ei ole meille mikään viitekohta kuitenkaan. Minun mielestäni Mikään kansallinen järjestelmä ei ansaitse, että se tulee olemaan malli. Pitäisi olla aika jotakin uutta, erilaista ja tarkastella sitten pohtia, mitä voidaan saada aikaan, mitä voidaan parantaa, mikä ei toimi ja mitä voidaan parantaa tässä järjestelmässä saadaan aikaan yhtenäinen Euroopan järjestelmä. Tietysti tarvitaan sääntöjä. Sääntöjen täytyy olla selkeitä, niiden täytyy taata avoimuus, riippumattomuus ja valvonta, mahdollisuus ra- valtiomarkkinoilla. Ja vielä viimeinen kysymys 36 tarkistuksesta. Niin, yksi vuosi vai kaksi vuotta. Jos jotakin muuta, niin kyllä minulle sopii, mutta tähän liittyy myös sellainen ongelma, että tietää, mitä halutaan tehdä. Ehkä on tällainen pyrkimys tekemättä yhtään mitään, niin meillä pitäisi olla poliittista tahtoa toimia enemmän. Paljon kiitoksia esittelijä. Ylitimme vähän aikaraja, mutta aihe on tärkeä. Ja oli tärkeää, että jokainen sai puhua. Tarkistusten takaraja on 30. toukokuuta. Tarkistusten käsittely tapahtuu valiokuntamme kesäkuussa ja sitten valiokunnassa äänestään heinäkuussa ja täysistunnossa syyskunnassa, syyskuussa. Kiitos esittelijälle. Siirrymme seuraavaan kahtaan, joka on Eurovignet. Verhojen kantainen raskalta tavaraliikenteen ajoneuvolta. Esittelijän Said El Khadraoui ja Erhal Al Khadraoui kertoo, miten neuvosto ja parlamentin keskustelut etenivät tänään. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on hyviä uutisia kerrottavana. Nimittäin nimittäin se, että sen mandaatin pohjalle, jonka olen saanut eh, toiseen käsittelyyn liikennevaliokunnalta ja yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa, saimme aikaan eilen illalla sopimuksen kolmikantaneuvottelussa. Ja tämä sitten luonnollisesti kesäkuun täysistunnossa vielä vahvistetaan. Haluan heti sanoa, että ymmärrän, että kukaan ei tule olemaan sataprosenttisen onnellinen ja täy- tyytyväinen mutta olettaisin, että niin on aina kompromissin kohdalla. Teksti on jaettu teille. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että me olemme saaneet aikaan hyvän ja tasapainoisen sopimuksen, joka on läpimurto matkallamme kohti eurovinjettiä. Ensimmäistä kertaa tämä periaate, josta me olemme puhuneet, nimittäin sisäisten kustannusten kansainvälistäminen saadaan toteutettua. Ymmärrän, että tämä ei ole mikään loppupiste, oikeastaan päinvastoin tämä on tärkeä askel eteenpäin, mutta päätöksen emme ole päässeet, vaan jossain vaiheessa pari vuoden kuluttua lähdemme uudelleen neuvottelemaan eurovinjetistä ja katselemme, kun aika on kypsempi, jos me voimme ottaa uusia kunnianhimoisempia askelia eteenpäin. Käyn ihan lyhykäisesti lävitse tämän sopimuksen sisällön eiliseltä illalta ja pyydän teiltä tukea tälle. kädessä jo olemassa olevat infrastruktuurimaksut jäävät olemaan, mutta sen lisäksi ulkoisia kustannuksia voidaan vaatia ilmansaastumisesta ja melusta. Mitä sitten tulee ruuhkiin, ruuhkakustannuksiin, niin sitä ei voida laskea erillisenä kustannuksena asia, jos, jo, jossa meillä oli määrä enemmistö parlamentissa. Ja tämä voidaan hoitaa antamalla enemmän vaihtoehtoja jo olemassa oleville infrastruktuurimaksuille. Nimittäin esimerkiksi viiden tunnin ajan päivässä on mahdollisuus käyttää erilaisia keinoja, joka johtaa siihen, että maksimitariffi on, on 175 prosenttia yli keskiarvon. Tämä on neuvoston kanta. Minä henkilökohtaisesti olisin halunnut mennä hieman pitemmälle, varsinkin mitä tulee näihin tunteihin, koska viisi tuntia ruuhkaa ei ole vastaa todellisuutta tietyillä ruuhka-alueilla. Mutta oli tärkeää kuitenkin päästä eteenpäin ja, ja nimittäin sisältö kuitenkin oli hyvä, koska tässä on vaihtoehtoja enemmän. Ja nyt voidaan tätä kautta sitten ohjailla näitä ruuhkia tämän vaihtoehtopaletin kautta. Ja tämä on erittäin tärkeää niin, että koko tämä ruuhkaelementti otetaan mukaan tähän malliin. Mitä sitten äh, muihin asioihin tulee, puhuttiin siitä, että tämä tehtäisiin käyttäjille, kuluttajille helpommaksi ja että komissio saisi tehtäväkseen laatia jonkin näköisen oppaan käyttäjille ja jokaiselle jäsenvaltiolle jokaisessa jäsenvaltiossa selvitettäisiin, mitkä maksut ovat ja minä hetkinä se maksetaan, niin että tätä olisi hyvin helppo käyttää ja sieltä löytää tietoa. Ja se myös ajantasaistettaisiin niin, että se aina vastaisi todellisuutta paikan päällä. Sitten mitä tulee tiettyihin alueihin, nimenomaan vuoristoalueihin ja näihin tunnelimaksuihin, niin meidän, me halusimme, että olisi mahdollista tehdä ero puhtaampien kuorma-autojen, näin kaikkein parem, uudemmat eurokategorian autot ja sitten vanhat, vanhat kuorma-autot, rekat. Niin, että tässä voitaisiin infrastruktuurimaksut ja muut maksut olla 0123 vuodesta 2015 eriyttää ja että nämä tulot näistä sisäisistä ja ulkoisista infrastruktuurimaksuista, että nämä tulot korvamerkittäisiin näihin infrastruktuuriprojekteihin. Kaikkein tärkein vaatimus meidän valiokunnallemme oli, ja saimme sinne mielestäni hyvin tasapainoisen kompromissin ottaen huomioon, että jäsenvaltiot ovat tässä myös mukana. Nimittäin nämä tulot infrastruktuurimaksuista sekä ulkoisista kustannusmaksuista investoidaan uudelleen siihen, että voidaan tehdä liikennejärjestelmistä kestävämpiä. Ja tässä tekstissä on tällainen luettelo tällaisista mahdollisista aloista, joilla näitä rahoja voitaisiin sitten käyttää. Ja vähintään 15 prosenttia näistä varoista on uudelleen investoitava Euroopan laajuisiin verkkoihin. Tämä, tätä lukua on tarkasteltava yhdessä avoimuusluvun kanssa sen vuoksi, että ei ole tärkeää ainoastaan se, että jäsenvaltiot käyttävät tätä rahaa, vaan että se tehdään niin, että suuri yleisö, joka myös tämän laskun maksaa, tietää, mitä näillä rahoilla tehdään. Ja tässä pääsimme todellakin reippaasti eteenpäin. Jäsenvaltiot nimittäin säännöllisesti laativat raportin jossa on hyvin selkeästi kerrottu, kuinka paljon näitä maksuja, kuinka suurena maksut ovat, kaikki maksujen variaatiot, onko minkälaisista infrastruktuurimaksuista kysymys, minkä hintaisista, ja samoin sitten kuinka paljon rahaa näistä tulee, sekä infrastruktuuri- että ulkoisista kustannu- maksuista. Ja jäsenvaltioiden täytyy myös hyvin selkeästi osoittaa, millä tavalla he vastaavat sitoumuksistaan investoida uudelleen nämä varat liikennejärjestelmiin. Eli heidän täytyy kuvata, minkälaisiin toimiin he ovat ryhtyneet päästäkseen tavoitteisiinsa. Meille on tärkeää myös luonnollisesti interoperabilisuus. Meidän täytyy, tästä, tällä hetkellä meillä on 26 eri järjestelmää ja rekkakuskeilla on kaiken näköisiä sitten ongelmia, kun heidän täytyy ajaa läpi Euroopan. Sen vuoksi täytyy voida yhdessä autossa olla yksi laatikko, jonka avulla pystytään sitten matkustamaan koko Euroopan lävitse. Mitä tulee soveltavuusalueeseen, maantieteellinen sovellettavuus ei ollut mikään tärkeä asia, se pysyy suurin piirtein samana. Se on tämä TEN Euroopan laajuiset verkot, mutta tärkeät osat moottoriteitä luonnollisesti ovat tärkeä osa tenejä. Enemmänkin oli kysymys sitten näistä tonnistoista. Nimittäin hyvin iso kysymys neuvostolle oli se, että sen täytyy olla, tämä järjestelmän täytyy olla joustava. Ja jotkut olivat sitä mieltä, että jopa 200 toista tonnista tämä otettaisiin vasta käyttöön. Me puhuimme kolmesta ja puolesta tonnista ja sitten loppujen lopuksi päätimme, että tämä järjestelmä aloitetaan vasta 12 tonnista. Eli äh, vuodesta 2012 3,5 tonnia, 12 tonnia myös mahdollista tietyin edellytyksin, mikäli silloin se johtaa siihen, että osa liikenteestä sitten äh, siirtyy sekundäärisille teille sen vuoksi, että äh, muuten kustannukset nousisivat. Me olemme jättäneet tämän hieman avoimemmaksi. Tärkeää on, että jäsenvaltiot, jotka haluavat käyttää ja hyödyntää tätä, heidän täytyy hyvin selkeästi ilmoittaa se komissiolle ja, ja myös ilmoittaa, miksi he aloittavat vasta 12 tonnista. Sitten seuraavat askeleet, kuten jo sanoin tuossa aluksi, niin tämä ei ole mikään prosessin päätös, vaan päinvastoin sisäisten kustannusten kansainvälistämisen alku. Ja me annoimme komissiolle aika lailla tehtäviä. Nimittäin tulevina ihan tässä lähivuosina komission on selvitettävä, tutkittava, mitä muita liikennemahdollisuuksia voitaisiin integroida tähän järjestelmään? Pitäisikö tähän lisätä tähän systeemin enemmän ulkoisia kustannuksia ja niin edelleen? En nyt käy tässä tätä koko luettelua läpi, mutta tämä on kohtuullisen laaja. Ja komission on tehtävä tämä viimeistään neljän vuoden kuluttua. 12 kuukauden eli siis vuoden kuluttua tulee ensimmäinen raportti, jossa katsotaan, mitä muita toimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön ulkoisten kustannusten kansainvälistämiseen. Ja myös toimenpiteet siitä, millä tavalla muitakin saataisiin mukaan. Sitten korrelaatiotaulukko. Tämä on hyvin tekninen asia, en käy tähän liikaa aikaa. Tämä on itse asiassa toimielinten välinen keskustelu neuvoston, komission ja parlamentin kesken siitä, millä tavalla me jäsenvaltioille tämän selvitämme, kuinka he tämän lainsäädännön toimeenpanevat. Me löysimme tälle ratkaisun, kun me odotamme tätä lopullista toimielinten ratkaisua. Tämä on tiedonanto, jonka neuvosto antaa yhdessä parlamentin kanssa ja se riittää meille niin, että tässä yhteydessä ei tule mitään ennakkotapausta. Niin, puheenjohtaja, yritin tässä nyt ihan muutamassa minuutissa esitellä sen, mitä me saavutimme. Minun neuvoni olisi, että me tukisimme tätä kompromissia ja täysistunnossa voisimme seistä tämän kompromissin takana. Kiitos. Thank you very much for that comprehensive... Paljon kiitoksia tuosta kattavasta kertomuksesta. Herra Grosch. Kolme minuuttia, joka puhujalle. Herra Grosch. Kiitos kollega Wortman on toisessa kolmikantaneuvottelussa tällä hetkellä, joten sen vuoksi minä puhun hänen ja EPP nimissä. Ensinnäkin haluamme kiittää esittelijää. Rehellisesti sanottuna olemme tyytyväisiä tähän tuloksiin, koska tämä ei ole ollut helppoa. Ei ole helppoa äh, varsinkaan herkemmillä alueilla, kaukaisilla alueilla, pienissä maissa, suurissa maissa – vuoristossa ja niin edelleen ja niin edelleen, että saataisiin aikaan yhteiset edellytykset. Yksi asia. Me olemme hyvin tyytyväisiä esittelijän toimintaan. Ja se, mikä kaksi vuotta sitten tuntui mahdottomalta, on nyt osittain jo mahdollista ja se on tärkeää. Meille kolme asiaa olivat tärkeitä. Interoperabilisuus, korvamerkintä ja sitten nämä eri vaihtoehdot. Joten nämä kolme tavoitetta on saavutettu, ei ehkäpä niin laajalti kuin jotkut olisivat toivoneet. Interoperabilisuus on itse selvyys, mutta se tulee vain pikkuhiljaa korvamerkintä on ensin nyt vain tällainen minikorvamerkintä, mutta se on kuitenkin ensimmäinen askel kohti oikeaa suuntaan, joka sitten saattaa koskea huomenna jo muita alueita. Ja sitten minusta euro kolme, kun se otettiin mukaan uuden päivämäärän kerran, on hyvä kompromissi. Ja olisi ollut ikävä, mikäli verrattuna siihen, mitä me jo vuonna 2008 saimme, että siitä oltaisiin menty taaksepäin. 3,5 tonnia on hyvä ja mahdollisuus tietyille maille 12 tonniin on varmasti ihan ymmärrettävää. Mutta mielestäni oli hyvä, että tässä oltiin tiukkoja. Sitten vielä lopuksi tämä korrelaatiotaulukko tässä ei, me emme saa luoda tässä minkäännäköistä ennakkotapausta. Meidän täytyy antaa selkeä signaali tässä neuvostolle. Me haluamme, että nämä päätökset tuodaan selkeästi eteenpäin. Ja jos tässä nyt on jotain pieniä muutoksia, niin meidän ei tule vaarantaa mahdollisia hyviä neuvotteluita kuitenkaan ryhtyä turhiin kiistoihin, joten tulos oli hyvä ja me EPPnä tulemme tätä tukemaan. Ja kiitokset tehdystä työstä. Mr. Sturks, three minutes, please. Dank u, voorzitter. Mathieu heeft het zeer mooi Kiitos. Mateo sanoi tämän oikein hyvin. Me <laughs> olemme tässä näppärästi päässeet eteenpäin. Tämä oli hieno saksalainen virke. No, minä haluan todellakin onnitella esittelijää. Mitä tekee, eh, kun neuvo, tietää, että neuvosto mieluummin eh, luopuisi jostain esityksestä kuin hyväksyisi sen? Ja millä tavalla sitten parlamentti saa omat näkemyksensä sinne mukaan ja mitkä ovat tämän heikkoudet? No, korvamerkintää me emme olisi halunneet. Mehän sanoimme, että jäsenvaltioiden tulee tehdä jotain. Sitten mitä tuli ruuhkamaksuihin, me sanoimme, että jokainen, joka aiheuttaa ruuhkan, sitä kohdellaan samalla tavalla. Tätä ei ole otettu mukaan. nämä ovat nämä heikkoudet. Me tiedämme tämän, mutta mitä me olemme saaneet? No, täällä on kuitenkin jotain mukana korvamerkinnöistä. Neuvosto sanoi, että se ei halua edes puhua siitä. Nyt täällä on kuitenkin jo sanottu, että jäsenvaltioiden tulisi, should, kun se aikaisemmin oli shall. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy nyt huomioida se, että jo jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa, mitä rahoja ne ovat saaneet ja miten niitä rahoja käytetään. Ja tästä tulee jatkossakin keskustelemaan. Toinen tärkeä asia, kuten Mateoskin sanoi, on tämä interoperabiliteetti. Se on ehdoton. Tämä on hyvin tärkeää sisämarkkinoidenkin kannalta. Muuten, jos ei näin tehdä, niin silloin jäsenvaltiot lähtevät rakentamaan eri järjestelmiä helposti. Tämä strateginen suunnitelma on tässä se, että määrittelemme periaatteet. Ajatelkaa, jos me emme tekisi näin silloin kaikki asiat, jotka tulevat jatkossa ja kaikki se, mikä puuttuu esimerkiksi valkoisesta kirjasta, niin ei mennäkään niin pitkälle. Se esimerkiksi, että ulkoiset kustannukset kansainvälistettäisiin muissa liikennemuodoissa. Se olisi mahdotonta. Ja avoimuus olisi myös mahdotonta muiden liikenne, liikennemuotojen suuntaan olisi mahdollisuutta. Sama koskee eurovinjettiä joten eh, sanoin tämän myös eilen kolmikantaneuvottelussakin. Tämä on keskustelun alku ja tulevana kymmenenä vuosi, vuotena, joka toinen vuosi nähtävästi, me tulemme käymään keskusteluita ulkoisten kustannusten kansainvälistämisestä ja tekemään siitä ehdotuksia ja sitä, että pyritään tässä tasapainottamaan tilannetta myös muiden liikennemuotojen kanssa. Ja minä olen esittelijälle sanonutkin, että tämä ei ole helppoa, mutta minä tulen tätä joka tapauksessa puolustamaan ryhmässä, niin minä tiedän, missä heikkoudet piilevät, mutta tiedän myös, miten strategisesti tärkeä tämä mietintö on. No, no Kukaan ei ole parempi taivottelemaan liberaaliryhmää kuin te, herra Stirks ja Lichtenberg. Niin minäkin olen. En ole aivan yhtä optimistinen kuin sinä olet tämän terveyden suhteen. Jokainen, joka odotti ensimmäisiä askeleita sen suuntaan, että saataisiin kestävyyttä tulee kyllä pettymään tämän mietinnön myötä. Niin kuin kollegat ovat sanoneet, me emme mm, ohittaneet, menettäneet mitään, mutta saavutimmeko yhtään mitään koska nämä parannukset, jos niitä edes on, niin ei, ne ovat varsin merkity, merkityksettömiä. Eikä tämä ole kuitenkaan estilän vika. Ongelmana, on, ongelmana ovat nämä lobbaajat, etuenajat neuvostossa, neuvostossa. Hallitukset, jotka haluavat suojella tavaraliikennettään, he eivät halua tavaraliikenne vaikuttaa sitäkin kestävyyden hyväksi he haluavat puolustaa tällä tavalla tavarakulutusta. Kuka tahansa, jota kiinnostaa laatu moottoriteillä ajossa joutuu pärjäämään näiden rekkojen keskellä. Raskas liikennettä ei oikeastaan kyllä pitäisi löytyä täältä, koska ne ovat täysin vanhentunutta kalustoa, tonnistorajoitukset, ovat paineen alla Saksan kaltaisessa suuressa maassa. Näitä on jälleen kerran, näitä tuollaista rajoituksia on vesitetty. No oikeastaan mikä tahansa hyödyllinen hyvä kestävyys tai pyrkimys Euroopan tasolla tähän estetään neuvostossa. Joten jos me jatkamme tällä tavalla, niin tulee olemaan äärimmäisen vaikea millekään valio, val, valtiolle saada mitään aikaan. Joten en usko, että juurikaan olemme saavuttaneet mitään. Tämä kiista tulee vain jatkumaan. Ja se, mitä pitää panna merkille, on niiden ihmisten pettymys, jotka todellakin toivovat, että Eurooppa, EU joka aina pitää melua kestävästä liikenteestä, terveydestä, pyrkii taistelemaan saastusta vastaan, niin ihmiset kyllä odottivat, että EU ottaisi nämä asiat nyt vakavissaan. Mutta nyt nämä toiveet on romutettu ja se on kyllä neuvoston vika. Tämän takia meidän pitäisi kyllä nimetä syylliset. Tämä on iso askel, taka-askel Euroopalle. Zila, three minutes. Ziller, kolme minuuttia. ECR-ryhmä e kokonaisuudessaan on tyytyväinen tähän kompromissiin. Kuten tiedätte, emme ole tehneet mitään muita ehdotuksia. Meillä oli hankaluuksia saada sopimus neuvoston kanssa. Ja jos olisimme menneet toiseen käsittelyyn ja sovitteluun, tulos oli joten mielestäni herra El Hadraoui on tehnyt hienoa työtä. Ja tällä sopimuksella me saimme asioita, joita meillä ei aikaisemmin ollut. Me olemme saavuttaneet jotain. Sen takia nämä eurovinjetit, tällainen veronkanto, on jotain, josta jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää äh, suhteessa ilmasaastumiseen ja melu saastumiseen. Meillä on yhtenäinen infrastruktuurimaksu kaikissa jäsenvaltioissa. Maat, jotka eivät tätä haluaisi. Latvian, Viron, lietton läpi kulkee myös venäläistä liikennettä. Ja tähän liittyy kysymys, pitäisikö veronmaksajien maksaa niiden puolesta, niiden tienkäytöstä, koska ei ole poliittista tahtoa muuhun. Minun maassani tätä asiaa ei saada käsittelyyn lähitulevaisuudessa. Kukaan ei ole tilanteeseen tyytyväinen. paikallista, jotka asuvat teiden varrella, joiden läpi raskaat rekat ryhmivät, eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen. Eivätkä veronmaksajat halua maksaa tilanteessa, jossa yhteiskunnassa on paljon muutakin rahoitettavaa. Ja valiokuntamakaan ei ole tyytyväinen, mutta kiitos Saidille Savosta. señor presidente yo quiero decir por delante que el ponente. voisimmekin sanoa että herra Quadraui esittelijä on täyttänyt kaksi velvollisuutta ja varsin hyvin, koska mandaattin mukaisesti piti puolustaa enemmistön kantaa. On kuitenkin omassa maassa, niin me emme kuulu enemmistöön, vaan olemme toisin ajattelijoita ja näin ollen meidän täytyy olla jo, jossain määrin pettyneitä, mutta täytyy olla myös lojaali. Me pyrimme nyt tosissamme tässä johonkin äänestimme äh, vastaan valiokunnassa. Näin teimme viime kerralla tässä valiokunnassa. Ja lisäksi ymmärrämme, millaisia valtavia vaikeuksia asiaan liittyy, koska ei ole kysymys mistään rekkaongelmasta, vaan siitä, että jäsenvaltiot joutuisivat joiden pitäisi hävetä. Niillä on erilaisia intressejä ja sen mukaan sitten ovat sitä mieltä, että tämä heitä hyödyttää tai haittaa. Ei ole kyse niinkään siitä, että puoletaan tai ollaan mm, vastaan kestävyyttä, vaan puhutaan sitä, kuka maksaa ja kuka saa rahaa. Ja näin yksinkertaisesti tyhmästä asiat on kysymys. Ja sulut keskustelut ovat hienoja, mutta todellisuus on eri asia. Uskon kuitenkin, että niin neuvosto kuin parlamenttikin ovat ponnistelleet ja pyrkineet löytämään yhteistä maaperä Ja trilogeihin on liittynyt tiettyä tasapainoisuutta mahdollisuuksien rajoissa. Me tulemme tutkimaan huolellisesti näitä sopimuksia. Uskon, että herra Kadraui ei varmaankaan tässä paljon pidemmän päässä, vaikka ne on hyvin toiminut. On aivan luonnollista, että olemme tyytyväisiä, mutta me pyrimme edelleenkin ymmärtämään paremmin asioita, jotta mutta vaikkakin olemme toisena ajatteluta, niin ei pidä kuitenkaan estää ja häiritä tällaista yleisen sopimuksen syntymistä. Mä pidän tästä sitten täysistunnossa äänestetään tutkimusten jälkeen ja otetaan selvää, minkälaisia etuja intressejä liittyy oman maahan ja muihin maihin syrjäisellä alueilla, jotka eivät ole kovinkaan paljon samaa mieltä siitä, että eurovinjetistä tulee tavallaan tällainen pelastus Don Quixoten mukaisesti, joka kaiken parantaa. Tämä balsami ei kyllä mitään paranna. Yrittää parantaa monia asioita, mutta tässä kyllä moittisin herra. En halua moittaa herra Kadoja, mutta olemme varsin päässeet kuitenkin aika pitkällä alkukannoista. Kiitoksia. Kiitos. Zwei Dinge, die ich äh, kaksi asiaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Ensinkin se, että haluaisin todellakin sydämestäni onnitella esittelijää siitä, mitä hän on saavuttanut. En niinkään sisällöstä, koska siitä voidaan vielä keskustella, mutta me olemme taistelleet tämän säätelyn puolesta siitä lähtien, kun olemme täällä parlamentissa mukana yhdessä olleet. Ja minusta hän on todellakin hienolla tavalla taistellut tämän asian puolesta ja sen, että saadaan siirrettyä rahtia esimerkiksi raiteille. Täytyy ymmärtää liikennepolitiikassa, että ei komissio, ei neuvosto eikä Euroopan parlamentti pysty löytämään enemmistöjä sille, mitä me haluamme. Ja tämä huomioon ottaen me olemme saavuttaneet todella paljon. Minä haluaisin kuitenkin enemmän politiikkaa. Hän oli sitä mieltä, että olisi muita asioita, jotka olisivat tärkeämpiä ja parempia. Mutta minusta meidän täytyisi nyt lopettaa tavallaan tietynlainen tekopyhyys ja, ja sanoa, mitä me haluamme ja mitä me emme halua, silloin keskustelu olisi paljon reilumpi. Kun me nyt tänään puhumme olemme puhuneet tänään jo esimerkiksi rautateistä ja näistä kolmesta vuodesta kustannusten kohdalla ja puhuneet siitä, että se olisi hyvä, mikäli rekat maksaisivat 10 prosenttia, niin silloin, eihän silloin jokin sovi passaa tässä keskustelussa. Silloin me emme halua näitä kustannusten jakoa. Emmekä me, mielestäni meidän täytyy olla rehellisiä tämän suhteen. Thanks. Mrs. Meissner, if you could keep to two minutes. Rava Meissner, jos pystytte pysymään kahdessa minuutissa, olisin iloinen, sillä ihmiset nostavat käsiä tämän puheenjohtajan painajan, kun ihmiset keskustelun lopuksi alkavat nostella käsiään. Yritän olla olematta painajaisena, yritän puhua lyhyesti. Niin, ratkaisevaa on se, että Aika vähän on saavutettu, mutta Said on kuitenkin hyvin diplomaattisesti toiminut. Hyvä on kuitenkin se, että ovi on auki. Nyt meillä on mahdollisuus maanteiden ulkoisten kustannusten kansainvälistämiselle. Eli se on hyvä asia. Mutta me olemme kaikki taistelleet että tämän korvamerkinnän puolesta. Se olisi todella tärkeää liikennealalla ja se, mitä on nyt saavutettu, ei ole kovinkaan paljon. Vain tämä huomata kunnioitus kaikille työllesi. Ikävää, että emme saattaneet enemmän, mutta on tämä edes pieni askel eteenpäin. Mr. Zasada, two minutes. Zasada, kaksi minuuttia. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, że jednak udzielił pan mi głosu, pomimo tego, że przez gość... E, kiitos puheenvuorosta. Pyysin puheenvuoroa koska minusta Tämä aihe on erittäin kiinnostava. Tunnen sen varsin hyvin. Täällä on haluttu asettaa kunnian himoisia tavoitteita sektorille, mutta me toppamme unohtaa, että kuljetukseen liittyy sata, satoja tuhansia työpaikkoja ja rahtiliikenteen rasittaminen johtaa työttömyyden lisääntymiseen. Tämä sektori on äh, kannattavuusrajoilla. Tunne tämän sektorin hyvin. Täällä on sanottu, että autokanta, rekkakanta on vanhaa. Se on vanhaa, koska sen uudistamiselle ei ole varaa. Näillä yrityksillä on vaike- vaikeuksia pysyä kannattavina. Emme halua ajattaa satoja tuhansien ihmisten työttömyyttä. Ei näillä ihmisillä ole taskut rahaa investoitavaksi. Kysymys siitä, että sadat tuhannet ihmiset annettavat työpaikan yhdessä yössä. Voimme puhua näistä ylevistä ajatuksista, että pitäisi investoida uusiin peileihin ja ainevaimentimiin ja ää, ajoneuvoihin, mutta uskokaa, minä tiedän, että kuljetusyritykset, kuljetusyrityksiä, jotka ovat olleet tappelisia kolme vuotta ja silti ovat pitäneet ihmisiä töissä. me luokkaa työttömyyttä, ne ovat ihan oikeita ihmisiä. Eli Saksassa on tehty tutkimus siitä, että saksalainen veronmaksaja joka vuosi tukee jokaista kuorma-autoa kolmella tuhannella eurolla vuosittain. Meillä on tutkimus siitä, että rekka 60 kertaa enemmän suuria vahinkoja aiheuttaa, aiheuttaa maanteille ja rakennuksille kuin henkilöstö, henkilöauto. Joten minkä vuoksi me Äh, miksi veronmaksajat joutuvat tästä maksamaan? Miksi me samanaikaisesti tuemme rekkoja, jotka ovat ekologisesti äh, huonoja ja jotka aiheuttavat suurimmat äh, vahingot. No, te puhutte Puolasta ja että sillä, siinä on paljon työpaikkoja, että valtio tukee niitä, sama kuin Saksassa. Mutta vuodesta 1999 lähtien 25 prosenttia rautateistä Puolassa on lakkautettu ja siinä on mennyt myös hyvin paljon työpaikkoja. Miksi te ette puhu siitä? Miksi Puola ei ole valtiollisesti tukenut rautatieverkkoa ja varmistanut sitä kautta työpaikat ja ympäristön kestävyyden? Siitä ei puhuta tippaakaan, mutta heti kun on kysymys yhdestä työpaikasta maanteillä, niin sitä tulee suuri asia. Ja ihan Saksassa sama juttu. Vuodesta 1990 17 prosenttia rautatieverkosta on lakkautettu ja vähettäneet 500 000 250 000 työntekijään. Ja tämä on sama suuntaus joka puolella Euroopassa, mutta jos me haluamme suojella työpaikkoja, niin silloin ei pitäisi katsoa vain maanteitä ja jättää rautatiet syrjään sen vuoksi, että se on ekologisesti ja taloudellisesti epäsosiaalista. Mr. Pascarelli, we... Herra Pascarelli, palaamme vielä eurovinjettiin. Haluaisiko joku komissiossa puhua? Très peu, monsieur le Hyvin vähän puheenjohtaja. Vakuutan tänne sen. Onnittelemme esittelijää tuloksesta. Hän on erinomaista työtä. Teksti on tasapainoinen. Tämä on vaikea synteesi erilaisten mielipiteiden välillä. Olemme nähneet, että eroja on jäsenvaltioiden kesken ja parlamentissa. Tämä on vähemmän kuin mitä komissio alun perin ehdotti. Mutta sanoisin parlamentin jäsenille, jotka ovat ilmaisseet, ilmaisseet kritiikkiä ehdotusta kohtaan, joka ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen sanoa, että lasi on enemmän kuin puoliksi täynnä. Nyt Euroopan kulutuspolitiikassa vihdoinkin voidaan sisäistää ulkoisvaikutuksia. Sehän on ää, komissio valkoisen kirjan johtoteema. Se mahdollistaa tämän periaatteen soveltamista kaikkien kulutuskeinojen välillä. Sitten on myöskin tämä korvamerkintä, joka mahdollistaa rikkaampien yksityiskohtaisempien ehdotusten toteutamiseen kuin mitä alkuperäisessä tekstissä vuodelta 2006 oli. Tässä on kokonainen artikla, joka liittyy tulojen keräämiseen. Tässä pyritään siihen, että käytettäisiin ainakin 15 prosenttia tuloista sekä ulkoisvaikutusten sisäistämisestä, että tietulleista ongelmien hoitamiseen. Emme halua puuttua jäsenvaltioiden verosuvereniteettiin, niin kuitenkin tässä on kuitenkin tiukka velvollisuus että pyrit, pyrittäisiin käyttämään tiet tullimaksuja vastaavia tuloja kuljetussektorilla. Täällä on paljon teknisiä seikkoja, joihin esittelijä viittasi, komissio tulee laatimaan käsikirjan, joka käsittelee ruuhkamaksuja ja eri tyyppejä. Tässä on tasapainon paketti, jossa toisaalta pyritään ää, uuden aikaistamaan kuljetuskalustoa ja samanaikaisesti vapautuksen maksuista uusille ajoneuvoille – ja toisaalta äh, sakkoja kaikkein saastuttavimmille ajoneuvoille. Tässä on, pyritään korvamerkitsemisiin liittyen erityisiin spesifeihin toimenpiteisiin. Muistuttaisi, että tämä onkin työtä, joka jatkuu edelleen. Aloitimme vuonna 1990 kolme teksti on 2000, vuodelta, vuodelta 2006-2008 edettiin. Nyt meillä on tämä tilanne ja kertomuksia on tulossa lisää ja lainsäädäntöehdotuksia on tulossa neljässä vuodessa. Tällä alueella etenemme askel askeleelta, koska päätökset ovat poliittisesti vaikeita, mutta meidän täytyy jatkuvasti edistyä. Meidän täytyy tarkastella edistymistä pitämällä aikavälillä kuin eurovinnettien suhteen. Tuota parlamentin äänestys tulos 8. kesäkuuta on myönteinen tälle tekstille, koska tämä tuolla mahdollistaa maantiekuljetusten ulkoisvaikutusten sisäistämisen. Tämä on aidosti kestävää kuljetuspolitiikkaa, mahdollistaa kuitenkin energiankulutuksen vähentämisen ja kestävän kuljetuksen. En välttämättä jää näkemästä, että lasia on enemmän kuin puoliksi täynnä, mutta hyväksyn sen kannalta, että lasi ei ole tyhjä. Mutta se on enemmän tällaisella viinapaukun mittarilla täytetty kuin millään pintin mitalla. No, olen kuitenkin aina ollut sitä mieltä, että prosentti jostakin on enemmän kuin tuo prosenttia ei mistään. Tämän tilanteen me aina kohtaamme. Esittelijä, haluatko lyhyesti puhua? Tämän jälkeen herra Raita puhuu vähemmän kiistanalaisesta kysymyksestä, joka liittyy nesteiden ää, äh, säätelyyn. Mm, maybe one. Minä sain puoli tuntia vähemmän kuin oli tarkoitus. No, Haluaisin vain sanoa, että kiitän kollegoita heidän puheenvuoroistaan. Ainoastaan äh, laajalla tuella tässä valiokunnassa saamme neuvoston liikkumaan, koska neuvosto, kuten sanottua, hyvin pienellä enemmistöllä äh, hyväksyi tämän. Eli tämä oli todella tiukkaa. Kaksi asiaa vielä, tai itse asiassa yksi, tästä korvamerkinnästä. Kyllä komissio nyt hieman enemmän on tehnyt kuin mitä täällä jotkut sanovat. Mitä tulee tähän 15 prosenttia tuloista sekä infrastruktuuri että ulkoiset kustannukset maksuista. 15 prosenttia täytyy käyttää TEN 10 verkkoon. Ja tämä on todennäköisesti enemmän kuin yksistään näistä ulkoisista kustannuksista. Eli nyt kun nämä lasketaan yhteen, jos molemmista 15 prosenttia, niin tässä voisi kuitenkin argumentoida, että kaikki ulkoiset kustannukset, niistä tulet, tulot merkitään teneihin verrattuna aikaisempään tilanteeseen, kun ei ollut mitään korvamerkintää. Ja tämä on sitten vielä liitettävä tähän tähän pakkoavoimuuteen kansallisessa keskustelussa. Joten tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan, eikä tämä ole vielä mikään loppu. Sen me kaikki tiedämme. Meidän täytyy nyt katsoa, mikä on tämä poliittinen konteksti, ja siinä tämä on hyvä tulos. Kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä. Okay, well... Selvä. Minäkin kiittäisin esittelijää. Ja varjoesittelijöitä kovasta työstä. Kiittäisin myöskin muuta henkilöstöä ja sihteeristöä. Van, van Vanessan ja Hannesin viimeinen asiakokonaisuus Euroopan parlamentissa meidän valiokunnassamme, anteeksi. He siirtyvät ITRE-valiokuntaan sen sitä saa, kun on ollut tuhma parlamentissa. He siirtyvät Itravaliokuntaan. Kiitän heitä työstään ja siihen jäseniä, että äänestys on tiistaina 7. kesäkuuta. Kiitos kaikille. Tiukat neuvottelut. Kiitos esittelijöille ja varjoesittelijöille. Ja seuraava kohta on ilmailun turvaaminen, keskustelu komission kanssa. Pyytäisin herra Reuteria tänne. Silloin hänen on helpompi asua. Ja sitten on varmasti vilkas keskustelu. Great, thanks. Okay, so Mr. Reuter. What have you got to tell us? Mitä sanottavaa teillä on? Pysykää rauhallisena. Mr. Chairman, uh, thank you very much. And... Puheenjohtaja, kiitos. On ilo olla täällä. Erityisesti näin onnistuneiden eurovinjat keskustelujen jälkeen. Minun aiheeni on tietysti paljon vain vaikeampi. Haluan briefata teitä siitä, mikä on tilanne nesteiden suhteen. Äh. Me käytän oloas ja minä jatkan. Haluaisin briefata teitä tilanteesta nesteiden suhteen. Minulla on ollut jo mahdollisuus tähän Uh, Olemme jo keskustelleet tästä pari kertaa koordinaattoreiden kanssa 3. toukokuuta ja 10. päivä myös toukokuuta, mutta mm, mutta komission kuitenkin pitäisi tulla kertomaan asiasta koko valiokunnalle. Äh, tai siis piti tulla, ensinnäkin pitäisi anteeksi varapuheenjohtaja De Kallasin puolesta, Kallasin puolesta, ja hän todellakin olisi erittäin mielellään tullut tänne itse, mutta tällä hetkellä hän tekee työtä, jota te varmasti myös arvostatte kovasti, mitä hän keskustelee komissiokollegiossa seuraavista monivuotisista rahoitusnäkymistä. Ja näin ollen hän ei päässyt tänne tänään. Ja hän pyysikin minua sitten puhumaan täällä puolestaan. No mikä tilanne on nyt? Te tiedätte, että komissio äh, otti asian kantaa heti 28. toukokuuta jälkeen ja suosteli sitä, että lykättäisiin sitä, että löysennettäisiin nesterajoituksia äh, jos kolmessa maassa oli ostettu esimerkiksi verovaita tuotteita. Miksi näin teimme? Sen takia, että tuli aivan selväksi viimeisen kahden viikon aikana ennen to- huhtikuun loppua, että monet jäsenvaltiot eivät toteuttaisi asiaan. Silloin olimme käyneet läpi yli puolet jäsenvaltiosta. Silloin oli varsin hälyttävä tilanne. Tehän kaikki muistatte että olimme yhdessä keskustelleet siitä, että komission pitäisi olla tiukkana, mitä tulee valvonnan ähm, löysentämisen suhteen, koska meistä olisi, me olimme sitä mieltä, että vain muutamat loppujen lopuksi vastusta, toimisivat lakia vastaan. Lopuksi edessä oli, meitä vastasi noin 15 jäsenvaltiota ja samana aikaisesti vain päivä ennen kuin tämän säännön piti tulla voimaan. USA puolella tuli pyyntö konsultoida turvallisuusvalvontakysymyksistä koskien myös nesteitä, joita itse asiassa oltiin, no, olivat peräisin kolmesta maasta. Joten herra Kallasin puolesta otin yhteyttä teidän puheenjohtajanne, joka sanoi, että muutaman viikon ajan voisimme ehkä pohtia sitä, että lykättäisiin tätä sääntöä, mutta vain muuta, muutamalla viikolla, ja olemme yrittäneet sitten pitää teitä ajan tasalla. Mikä tilanne sitten on nyt? Ensinnä sen jälkeen, kun saimme ilmoituksen USAsta, niin välittömästi pyysimme, että USA osapuoltu osapuolet Brysselin neuvottelemaan näistä lisäturvallisuusvaatimuksista, joita USA vaatisi silloin, kun olemattomassa käyttöön sääntöjen lievennyksen. Näin toimimmekin 4. toukokuuta. Ikävä kyllä keskustelut, joita kävimme, johtivat siihen tilanteeseen, että ja sopimus, jonka olimme neuvotelleet, se ei mennytkään läpi turvallisuussyistä tai se ei ollut hyväksyttävissä. Näin USA, Washington kertoi. Ja erityisesti kun otettiin huomioon turvallisuustilanne sen jälkeen, kun osan Bin Laden sai surmansa. Sitten 11. ja 12. toukokuuta keskustelimme tilanteesta jäsenvaltioiden kanssa. Ja yhdeksästä jäsenvaltiosta, jotka olivat olleet valmiita ottamaan käyttöön valvonnan lieventämisen nesteiden kohdalla ennen huhtikuun loppua, niin nyt näyttikin siltä, että vain kaksi kolm tai kolme ovat valmiita tähän, jos samalla joutuvat harjoittamaan erittäin tiukkaa valvontaa Atlantin ylittävillä lennoilla. Nyt tilanne on kyllä aika vaikea Nyt on 26, 25, 24 jäsenvaltiota, jotka todennäköisesti käyttäisivät tätä niin sanottua let out lauseketta, joka on asetuksessa lauseke, joka maastaa että jokainen jäsenvaltio voi täytäntöön panna tiukempia toimia. No tietysti voisimme testata, ovatko nämä kaikkein tiukempia toimenpiteitä itse asiassa. Näin voisimme tehdä 24. valtion kanssa. Mutta periaatteessa ottaen huomioon myös tämänhetkinen turvallisuustilanne, niin tämä olisi kyllä aika vaikea hanke. Näin sisäisesti komissiossa varapuheenjohtaja Kallasin johdon tultu siihen lopputulokseen, että todennäköisesti meidän täytyy pyrkiä mahdollisimman hyvään tässä huonossa tilanteessa ja yrittää käyttää tilannetta hyväksi, jotta valmistetaan paremmin, tai valmistaudutaan paremmin ajattelen tätä suurta perustavoitetta, joka on se, että poistetaan näistä rajoitukset Mehän pyörimme tähän vuoteen 2013 mennessä. Joten haluaisimme ehdottaa teille seuraavaa. Siis mennään eteenpäin, mitä tulee tämän sääntöjen muuttamiseen ja pyritään muuttamaan tämän velvollisuutta ja mahdollistaan se, että voidaan ottaa käyttöön sääntöjen lieventämistä, mitä tulee nesteisiin tullivapaista kaupoista kolmesta maista ja muuttaa tämä oikeudeksi, joka jäsenvaltuus olisi. Ei siis velvoite, vaan oikeus näin tehdä. Niin, että ne voivat itse valita, haluatko toimia näin vaiko ei. Heidän ei pidä turvautua kaikkein tiukimpiin sääntöihin, jotta voivat sitten sulkata tästä järjestöstä pois, mutta voivat kyllä valita tämän löysemmän järjestelmän, siis ne, jotka ovat tässä on järkeä, eikä ehkä harjoitan yllättäviä neuvostot, jotka ovat investoineet laitteistoon ja niin edelleen, ja ne, jotka haluavat testata laitteistoja, voivat näin tehdä, mutta periaatteessa tämä periaate siitä, että kokonaan poistettaisiin nestevalvonta kontrollointi vuoteen 13 mennessä. Te sitten varmasti tulta sanomaan minulle mikä va- vakuuttaa meidät siitä, että me joudu sitten samaan tilanteeseen vuonna 2013 kuin nyt ollaan. Ja tässä asiassa minun täytyy sanoa vain seuraava. Me olemme oppineet siitä, mitä tähän mennessä on koettu. Ja ainoa asia, Siis sen sijaan, että ei vain luoteta, sinne paremminkin valvo, Me Periaatteessa ehdotamme, että seuraavaksi otetaan huomioon tämä vuoden 13 takaraja ja sitten perustaisiin nopeasti työryhmä, jossa mukana on jäsenvaltiot, ala itse, ala, joka laatii, valmistaa näitä laitteita, jotta voidaan valvoa nesteitä. Ollaan yhteydessä lentoyhtiöihin, lentoasemiin, mutta myös on yhteydessä teidän kanssanne ja jatkuvasti tiedotamme säännöllisesti teille siitä, miten tämä varsinainen tiekartta kohti nestevalvonnan poistamista vuoteen 30 mennessä etenee. Niin, että ei tule sellaista tilannetta, jossa kaksi viikkoa tai oikeastaan pari päivää on vain siihen, kun tämä sääntö tulee voimaan ja sitten ettei käy niin kuin viimeksi oli, että sanottiin, että suurin osa jäsenvasta näin tekee, jotkut ovat vain hiukan jäljessä, julkisia hankintoja ei ole tehty. Ja sitten me jälleen olemmekin väärässä, kun otetaan tuloisuus huomioon. Siis perustettaisiin tällainen työryhmä, se antaa palautetta teille, jotta varmistaa se, että vuosi 2013 aikaraja on juuri oikea aikaraja. Sitten toinen asia, johon täytyy ryhtyä, on, että varmistamme sen, että emme saa mitään Atlantin takaa tulevaa yllätystä. Me otamme tämän asian esille avoin ilmatilakokouksen yhteydessä, että komitea kokoontuu ensi kesäkuussa. Ja pyrimme saman aikaan yhteisen USA ja EUn julistuksen vuoden 2013 aikarajasta ja teemme yhteistyötä ja pyrimme poistamaan nestemääräykset tähän vuoteen mennessä. Olen aivan varma siitä, että kaikki tämä on sen tärkeää jossain määrin. Voitte aivan oikeutustikin arvostella minua ja sanoa, että meidän olisi pitänyt ottaa tämä huomioon vuonna 2011kin. Mielestäni ei, nyt ei ole järkevää poistaa vuoden 2013 aikarajaa, mutta uskon, että meidän täytyy vielä palata asiaan ja tarkastella huolella ja tiukasti seuraavien kuukausien aikana. Ja vuonna 2012 tätä voimme sitten sanoa ja todeta, onko tässä jotakin järkeä vai ei. Mutta tähän nyt pyrimme. En ole mitenkään ylpeä tästä tilanteesta, jossa nyt olemme. Olen aika hämmentynyt ja pahoillani ja, ja voin kertoa, että että Kallas on todellakin mm, pahoillaan tästä. Me emme ole saaneet tietoa jäsenvaltioilta, ne eivät ole tehneet mitään ajan tasolla, meitä ei ole riittävässä määrin varoitettu transatlantisen kumppanimmakaan toimesta ja meidän pitää varmistaa, että mekanismit, jotka toteutetaan nyt, ovat sellaisia, jotka varmistavat sen, että tämä tiedotus ja valvonta toimii päivä aikarajan mennessä. Kiitos. Kiitoksia herra Reuter. Annan jäsenille kolme minuuttia kullekin ja kymmenen minuuttia vastauksia. Grosch, Maisse Lichtenberger, Vaste Granberg, Pascal, Lichtfried, Sassadra, Flakenstein. Sinäkö se? Selvä. Ja sitten minä vähän kakolle. Herra Grosch, kolme minuuttia. Danke, Also wir... Kiitos puheenjohtaja. Meillähän oli mahdollisuus puhua tästä jo aiemmin, mutta olisi minusta parempi, että neuvosto istuisi täällä edessä, koska tämä on asia, jota pitäisi selvitä ainakin jatkossa näyttäisi olla. Olen samaa mieltä teidän analyysistäni osittain tietäen, että me äh, parlamenttina äh, saimme komissiolta tietynlaiset vastaus, vastaukset sen jälkeen, kun Ranska ilmoitti, että sillä on ongelmia, että kysymme, mitä tapahtuu, jos muutkin lähtevät siihen. No oli mikä oli, niin tässä luodaan nyt kuitenkin ennakkotapaus, ja tämä ennakkotapaus merkitsee nyt sitä, että neuvosto ei tee sitä, mihinkä se on sitoutunut. Ja me olemme jättäneet tässä oven raolleen niin, että tämä jatkuu näin. Eli kukaan meistä ei usko, että tässä on kysymys turvallisuuskysymyksestä, vaan tässä on kysymys sitä, että ei haluta investoida. Nyt palataan sitten vanhaan keskusteluun siitä, että kuka haluaa ja kenen täytyy maksaa lentokenttien turvallisuudesta. Ja tämä maksu on sitten kaikkein tärkein kuin mikään muu. Tämä tilanne ei ole vain epäreilu parlamenttia kohtaan, vaan kaikkia matkustajia kohtaan sen vuoksi, että turvattomuus palaa jälleen. Ja sen lisäksi tämä on epäreilua niitä lentokenttiä kohtaan, jotka ovat jo investoineet. Tämä ei ole oikea, oikein niitä kohtaan. Ja tämä koskee, tämä, tämä on todella epäreilua. Tämän halusin sanoa. Mutta EPPnä me haluaisimme olla mukana työstämässä positiivista ratkaisua ja ottaa opiksi menneisyydestä. Yksi, me emme halua mitään opt-out-lauseketa päätöksiin sen vuoksi, että niitä aina käytetään väärin. Sen olemme nähneet. Kaksi, meidän täytyy välttää kaikkia yhteyksiä nyt teknologiaan. Me olemme ennenkin nähneet tämän, että viittaa meidän teknologiaan ja sitten sanotaankin, että se ei ole mahdollista, koska se ei ole teknologisesti mahdollista. Kolme, sopimukset kolmansien maiden kanssa, USAn kanssa, se, ne tulee ottaa mukaan etukäteen. Minulla ei ole mitään ongelmia siitä, että 2011 vuosi on optio. Minulle olisi tärkeintä, että 2012 riippumattomatta öö, öö, siitä, että puhutte 2013, annetaan mahdollisuus kaikille, kaikille osapuolille, myös USA kanssa, jonka kanssa meillä on sopimus, annetaan mahdollisuus tehdä sopimus siitä, millä tavalla mennään eteenpäin 2013. Sen vuoksi, että tässä ei ole kysymys öö, siitä, että olisi teknologisia ongelmia tai mitään muuta. Joten siis mikäli me haluamme ylipäätään säilyttää edes hieman uskottavuutta, niin minä haluan, että 2012 me päätämme sen päivämäärän, kun, joka on sitten lopullinen. Three minutes. <clears throat> thank you. Um, well, as... Kiitos puheenjohtaja koordinaattorina. Minulla on ollut mahdollisuus olla mukana kuuntelemassa näitä neuvotteluita suljet lukittujen ovien takana mutta onhan selvä, että tämä jo vaikka kuinka monessa kerta, kun tätä siirretään eteenpäin. Ja toki ensin me kritisoimme jäsenvaltioita, jotka ihan viime hetkellä nähtävästi vasta sitten ryhtyivät toimiin ja sanoivat, että emme toimeenpanekaan tätä. Minusta komissiolla on myös tietynlainen metodiongelma. Ja työryhmän olisi tässä vaiheessa jo pitänyt lähteä toimeenpanemaan näitä asioita. Mutta tässä voimme todeta, että tämän asetuksen toimeenpanossa jäsenvaltiot ovat käyttäneet väärin tätä. Minusta meidän täytyisi nyt antaa hyvin selvä viesti jäsenvaltioille. Kysymys on tulevien tiukempien toimenpiteiden rahoittamisesta. Me haluamme, että komissio ottaa tämän todellakin nyt työn alle. Ja minusta tällä hetkellä komission todellakin täytyy antaa tämä viesti, kun on niin paljon näitä vastahakoisia. Ja tällä hetkellä ehkäpä tämä ehdotus, mikä te olette tehneet, on se kaikkein järkevin. Ja keskittykäämme nyt sitten tähän uuteen päivämäärään 2013. Ja se, että amerikkalaiset otettaisiin mukaan, se ehdotus on erinomainen. Ja silloin meidän täytyisi, silloin me voimme tuntea olomme ehkä hieman rauhallisemmaksi, mutta haluaisin kuitenkin selkeän tarkistuksen neuvostolta ja ehdottaisin, että komissio antaisi tiedonannon ja että puheenjohtajamaa myös käyttäisi puheenvuoron ja julkisesti paneutuisi tähän, että saavutettaisiin 2013 tavoite ja että toivon, että parlamentti on tässä mukana tämän työryhmän toimissa ja että me jatkuvasti saisimme tietää, mikä tilanne on, eikä vain aina muutamaa päivää ennen deadlinea sitten saamme tietää jostain ongelmasta. Kiitos. Meissner. Vielen Dank. Natürlich ist das enttäuschend, dass die Kiitos. Luonnollisesti on suuri pettymys, että jäsenvaltiot kieltäytyvät. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun on tehty päätöksiä ja sitten siitä ei pidetä kiinni. Tämä on minusta ihan uskomatonta, koska kyllähän mekin täällä Euroopan kansalaisten nimissä olemme päättämässä näistä helpotuksista. Toiseksi minusta tämä kompromissi on siltä osin ihan ok, vaikkakaan sitä eh, ei ole vielä julkistettu siitä, mitä 29. huhtikuuta olisi pitänyt tapahtua, joten eh, matkustajat eivät edes tiedä siitä, joten sitä kautta ei ole syntynyt suurempia suurempia vahinkoja. Ehkäpä ennen suurin vahinko oli siinä, että komissio ei saanut asiaa lävitse. Joten emme me halua, että tämä jatkuu, niin kuin Matias Groskin sanoi, että me emme halua, että tämä jatkuu tällä tavalla. Minulle tärkein kysymys on nyt se, että teollisuus, joka näitä laitteita valmistaa, että heidät otettaisiin mukaan. Ei heidän nyt jatkuvasti tarvitse olla mukana, mutta aina tilanteen mukaan. Ja sitten mitä tulee sopimukseen USAn kanssa, se on myös hyvä. Lopuksi vielä yritän tässä nyt olla positiivinen 2013, jolloin todennäköisesti meillä on parempaakin teknologiaa olemassa, jota voidaan sitten ottaa käyttöön niin, että valvontaa voidaan helpottaa. 2013 ei ehkä sitten enää tarvitse matkalaukusta enää keräällä tavaroita pois. Ja sitä kautta ehkä sitten saadaan järkevä ratkaisu. Thank you. Sie Lichtenberger, three minutes. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Olen äh, hyvin pitkälti Groschen kanssa samaa mieltä. Ongelma on yksinkertainen. Jos on olemassa opt-out-lauseke, sitä hyödynnetään tällä hetkellä hyvin laajasti. Ei näin aina käy, mutta viime aikoina yhä useammin neuvostoa ei kiinnosta enää eurooppalaiset säännöt. Ne pelaavat äh, omaa peliänsä Eli ota rahat ja juokse. Siinä on heidän politiikkansa. Tämä on ikävä toteamus myös tämänkin asian kohdalla. Ja sen vuoksi meidän täytyy nyt miettiä sitä, miten tulevaisuudessa toimimme. Meidän täytyy olla selvillä, millä tavalla me haluamme mennä 2013 eteenpäin. Olen kollega Meissnerin kanssa täysin samaa mieltä. eihän tässä nyt ole kysymys siitä, että komissio päättää, mitä teollisuus tekee, vaan ne, jotka maksavat, ne, jotka kantavat kustannukset poliittisten edustajien komission kanssa sopivat tästä ja äh, toki myös turvallisuusasiantuntijat ovat mukana. Eli äh, eivät he anna meidän kertoa, mitä laitteita tulevaisuudessa käytetään. Siis on olemassa kaiken näköisiä laitteita, mutta ne ovat äh, hyvin äh, kalliita. Eli jos on sitä mieltä, että on olemassa laitteita, joilla voidaan äh, kaikki löytää, niin silloin täytyy myös voida kertoa, mitä ne maksavat. Eli on olemassa kaikenlaista teknologiaa, mutta täytyy ymmärtää, että ne maksavat. Minä uskon, että tämä tai siis luulen, että tämä oli oikeastaan ainoa mahdollisuus jäsenvaltiolle, se on todella ikävää. 2012 meidän on tehtävä hyvin selkeä arviointi myös liittyen säädöksen tarvittavuuteen ja järkevyyteen. Ja viime kerrallahan me keskustelimme siitä, mitä tämä merkitsee. Ja tämän arvioinnin haluaisin uudelleen tehdä ja sitten sen jälkeen otetaan mukaan sitten teollisuus ja ö, laitteet ynnä muut. Meidän täytyy ensin katsoa, onko tämä nyt uhkakuva numero yksi ja että siihen pitää näin paljon investoida. Eli tässä on kysymys myös kustannusten ja turvallisuuden välisestä suhteesta. Tämä kysymys pitää esittää, muuten me joudumme yhä uudelleen tähän samaan tilanteeseen. Sitten vielä yksi asia. USA-valtuuskunnalla on tapaaminen, EU-USA-valtuuskunnalla on Budapestissa tapaaminen, ja siellä todennäköisesti tullaan käsittelemään erilaisia lentoliikenteeseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Meidän pitäisi myös lopettaa tämä tällainen copy-paste-käsittely USAn suhteen. Meidän pitäisi puhua eurooppalaisista standardeista, tehdä erilaiset arvioinnit ja sitten asettaa standardit siltä pohjalta ja toimia määrätietoisemmin tähän suuntaan, koska muuten me olemme aina samassa tilanteessa ja se heikentää Euroopan tason uskottavuutta. Mrs. Foster, three minutes, please. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä kiitän herra Roiten selityksestä suoraan sanottuna. En usko, että kukaan, tai en syyttäisi itseäni, koska eihän kukaan täällä uskonut, että joku voisi täyttää tämän kaikki to, täh, tähän mennessä. Tiedämme, olemme keskustelleet valmistajien kanssa, tiedämme kuinka pitkälle he ovat ja on olisi mukava, että nämä laimittelut saatu ja meidän pitää tietysti tähän pyrkiä, joten ehkä 2013 on hiukan realistisempaa. Mutta henkilökohtaisesti puhuen, enkä puhunut henkilökohtaisesti komissio, mistä oli naivia ajatella, että kaikki jäsenvaltiot pystyisivät täyttämään nämä vaatimukset, koska tehän tiedätte ja minä tiedän, että eri jäsenvaltioilla on erilaisia turvauhkatasoja johtuen eri syistä, eikä tämä oikeastaan tule edes muuttumaan. Joten mitä tulee siihen, mistä me nyt oikeastaan puhumme, kun pohdimme vuotta 2011. Se oli hienoa, jos näin olisi tapahtunut, mutta minä itse matkustajana ei, en halua olla kolme tuntia lentokoneessa, koska jotkut sen mieltä, että tällaiset laitteet tarvitaan, koska sitähän on kyse, että pääsee läpi verovapaakaupan läpi ja tuo mukanaan pullon vettä tai jotakin muuta, niin että kuka tahansa voi elää sadalla millilitralla, kunnes kun, kun, kun kaikki tietävät tämän asian, mutta meidän pitää olla myös ehdottoman varmoja, että teknologia on käytössä, kaikki ovat koulutettuja ja lentoasema voi hoitaa nämä laitteet kunnolla ja tehokkaasti, joten te tulette puhumaan Jenkkien kanssa. En usko, että tämä on niinkään huono idea, että perustetaan työryhmä, pitääkö meidän sen olla mukana, ei välttämättä. Tietysti alan itsensä täytyy olla edustettuna valmistajien, eh, lentoyhtiöiden, lentoasemien tietysti turvapalvelut jäsenvaltiossa myös. Koska minulle tärkeintä on, että jos minä olen lentokoneessa, haluan varmistua siitä, että olen turvallisesti siellä korkeuksessa, ei siksi, että joku väittelee siitä, että voiko olla ginipullo mukana vai ei. Meidän pitää saada hiukan perspektiiviä tähän asiaan. Otan hiukan takapakkia ja tarkastellaan asiaa rakentavalla tavalla. Luotan teidän arviointikykyynne komissiossa puhutte varmasti oikeille ihmisille ja odotan sitä, että jatkossakin neuvottelette ja kerrotte meille ja annatte hiukan enemmän tietoa siitä, miten tämä asia voidaan järkevällä tavalla ratkaista. Kiitos. Mr. De Grandes, three minutes please. De Grandes. microfone. Se? Ja se. nyt toimii. Kiitos puheenjohtaja. Rossa, kun on tarkasteltu meidän ryhmämme kantaa, enkä minä ole vastaan mitenkään, olen täysin samaa mieltä hänen sanoistaan. Nyt haluaisin kuitenkin sitä tässä yhden ajatuksen lyhyesti, koska minulla on ollut kunnia olla esittelijänä lentoturvallisuus kysymyksessä. Tänä aamuna eh, lestelussa joku kysyi, mikä, mikä olisi aiheuttanut sen, että tosiaan rikottu tämä 2011 eh, tavoite. Minä tukeuduin komission kokoukseen, joka pidetään tänään, ja viittasin liikennevaliokuntaan. Eh, nyt Tämä on ikävä tilanne ja minä olen vakavissani huolissani Euroopan toimielinten arvokkuudesta. Tämä on todellakin ikävä tarina ollut. Ensinnäkin meidän pitäisi hyväksyä, hyväksyä päätöslausun. Minä en muuten näitä sen puolesta, koska olin sitä mieltä, että tämä oli väärä reaktiotapa terrorismille. Tämä ei ollut mielestäni varovasta toimintaa. Ja sitten niistä näillä ei ole edes tehtykään. Ja sitten olemme laatineet sopimuksia pyrimme kohtuullisesti toimimaan vastuullisesti ja nyt olemme sitoutuneet tulevaisuuteen vuoteen 2013. Nyt kuitenkaan ei ole mahdollista, että kansalaiset ovat sitä mieltä, että neuvosto, jäsenvaltiot edelleenkin jotka ovat eri teitä johtuen erilaisista intresseistä heitä kiinnostaa vain turvallisuus. Tämä tilanne on aivan mahdoton. Ihmiset ajattelevat, että ei ymmärrä, mistä oikein on kysymys. Minä kunnioitan kovasti USAta, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että USA silloin, kun tekevät päätöksiä, eivät kysy meiltä. He vaan tekevät päätöksiä ja sitten me joudumme seuraamaan niitä käytännössä. Ja tässä tapauksessa, jos meillä on tällainen sopimus yhteistä lentoalueesta, niin sitten pitäisi tehdä sellainen päätös, jossa noudataan myös EUta, niin kuin pitää neuvottelukumppania noudattaa. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että päätöksiä pitää yhdessä tehdä, mutta on välttämätöntä, että EU-toimielinten arvostus palaa eikä näytä siltä, että meitä vaan raahataan perässä jonnekin. Tämä on ollut tällainen välikohtaus, mutta meidän pitää panna merkille se, että on välttämätöntä, että kolme toimielintä pystyvät vastaamaan tällaiseen tilanteeseen, koska kansalaiset näkevät meidät, tarkastelevat meitä ja vaativat meiltä vastuullisia päätöksiä. Turvallisuus ei ole mikä tahansa juttu. Se on arvo, joka liittyy perusoikeuskirjaankin, eikä täällä tehdä mistä toimita mistään päätöks, oikusta, vaan pyritään palvelemaan kansalaisia ja toimimaan turvallisuuden mukaisesti, joten meidän pitäisi ottaa huomioon tämä tilanne ja olla sen tasolla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Lightfried. Kiitos eh, puheenjohtaja en mielelläni puhu kollegoita vastaan, mutta nyt kuitenkin puhun Lichtenbergia vastaan, mitä en yleensä mielelläni tee, mutta teenpä sen nyt kuitenkin. Ei neuvosto tässä nyt yksin ole syypää. Kyllä tässä nyt on tiettyä optimointitarvetta ylöspäin, ei vain jäsenvaltiot vai neuvo, ja, tai, ja neuvosto. Minä uskon, että me Euroopan parlamenttina – oikein olleet miettineet loppuun asti ratkaisuamme. Ja minusta koko se ratkaisu ei välttämättä ollut hyvä. Uskon, että Euroopan komissio olisi, on hieman ohittanut ne merkit, mitä oli nähtävissä. En minä oikein usko, että, että tämä uusi vaihe että se olisi ollut valmiina. Minä voin puhua sen, siitä vain Itävallan kannalta. Ei Itävallassa ainakaan meillä ei ollut vielä mitään valmiina. Eli tämä nyt oli hieman äh, ikävää ja meidän olisi pitänyt reagoida aikaisemmin, joten tämä oli hieman tyhmää. Olen samaa mieltä kuitenkin Fosterin kanssa. Meidän täytyy nyt koota äh, joukkomme ja katsoa, mikä on toteutettavissa, mikä ei ole toteutettavissa, erityisesti äh, jäsenvaltioiden kanssa, mutta myös Atlantin toisen puolen kumppanimme kanssa. Pahinta, mitä nyt voisi tapahtua, on se, että äh, taas jähmetymme paikoillemme ja sitten mm, päätämme jostain äh, tietystä päivämäärästä ja sitten kaksi päivää ennen sitä huomaamme, että ei se olekaan mahdollista. Ja e, jos nyt sitten muutamat e, verovapaat kaupat tienaavat vähemmän, niin entä sitten? Meidän täytyy tietää, että kaikki toimii, että laitteet toimivat, kaikki ovat mukana ja että tämä hyväksytään myös Euroopan unionin ulkopuolella. Ennen sitä ei ole järkeä tehdä yhtään mitään ja lähteä muuttamaan järjestelmää. Joten sen vuoksi meidän pitäisi nyt toimia rauhallisesti, katsotaan e, mitä järkevää me saisimme aikaan ja niin, että se toimisi, eikä lähdetä nyt taas määrittelemään asioita, joista emme voi pitää kiinni. Saada, three minutes. Saada kolme minuuttia. Bardzo dziękuję, e, panie przewodniczący. E, Kiitos, puheenjohtaja. En ole ensimmäistä kertaa samaa mieltä edellisen puheenjohtaja Lightfriedin kanssa – mutta nyt meillä ei ole paljonkaan lisättävää. Mutta sanoisin, että olen kovin pettynyt siihen, että pettynyt siihen, että lennolle tuon nesteen määrän asti rajoituksia. Mutta en tiedä, onko kysymys jäsenvaltioiden pahantahtoisuudesta vai siitä, että teknologia ei mahdollista sitä, että me teke, voisimme tehdä mitä haluamme. mikä te- mikään teknologia ei kerro meille, mikä on vaarallisen ja vaarattoman nesteen ero. Mutta jos tällainen, tällaista teknologiaa on, niin voisitko komissiosta kertoa meille, mitä tämä teknologia maksaa? EU ei ole ainoa maakokonaisuus maailmassa. Meillä on kumppaneita, joiden koneet tulevat Eurooppaan. Meiltä lähtee lentoja muualle. Kysyisinkin, olevatko kumppanimme valmiita hyväksymään ne standardit, joita me halusimme lentokentille. Puheenjohtaja, täällä on sanottu oikeastaan jo kaikki, sen vuoksi ihan lyhykäisesti Tämän tiedätte, että minä suhtaudun hyvin skeptisesti tähän väliaskeleeseen siltä huolimatta. Ei ole mitään iloa äh, tai siis mitään syytä ilota tästä menettelystä. Yksi asia on minulle vain tärkeä. Eli me annamme äh, signaalin siitä, että ensinnäkin äh, me säästämme kansalaiset jatkokokeilulta ja väliaskelilta ja että jatkossa – Siis minä tulen maasta, joka on ostanut kaikki nämä laitteet. Tämä on tietenkin ikävää sellaiselle maalle. Ja sen lisäksi meidän täytyy huomioida myös USA. Ja sen vuoksi meidän ei tänä päivänä pidä sanoa tarkkaan, että 2013 on tietty päivämäärä, vaan että 2012 katsomme, mikä tilanne on, mitä mahdollisesti voidaan tehdä. Ja sitten toimitaan niin kuin Foster sanoi. For myself. Kiitos omasta puolestani. I shake my head in this. Pyörittelen tässä päätäni ihan va- mahdotamme tätä uskoa. Grossi mainitsi jotain, joka meidän täytyy ymmärtää. En nyt ajatella, että tämä lykkäytyminen on se syntynyt turvallisuussyistä. Ei, rahoitussyistä tämä on syntynyt uuteen koneiden kustannukset lopettivat tämän. Minä olen puhunut valmistajan kanssa, he ovat sanoneet, että koneet ovat valmiit. Ja sitten äh, äh, hallitukset ovat taas sanoa, että eivät ne tiedä, ovatko koneet valmiit vai ei, mutta loppujen lopuksi asia on, että hallitukset joutuvat maksamaan. Äh, ei voi syyttää ainoastaan neuvostoa, täytyy hyväksyä se. Neuvosto oli se, joka mursi kamelin selän, mutta meitäkin pitää moittia ajatuksen suhteen. Komission täytyy hyväksyä vastuuta siitä, että tämä sirkus pyöri liian pitkään ennen kuin jouduttuna ah- tilanne laukesi. Ja sitten sitä lentokenttiä, lentokentät lobbasivat niin kovasti ja saavat ihmiset innostumaan, että nekin haitavat ongelmia. Sitten jossain määrin teollisuuden lobbaus on aiheuttanut tämän neuvoston ja muiden kanssa. Sano tämän ihan avoimesti ja julkisesti. Ja olemme valmiita puolustamaan kantaamme missä, millä tahansa foorumilla. Kysymys on kustannuksista. Sitten Yhdysvaltojen puuttuminen asiaa. Meillä on skenaario, jossa ne, jotka seuraavat lakia, olisivat kärsineet kärsineet taloudellisia tappioita ja sitten olemme tilanteessa, jossa muut että emme voi toteuttaa tätä. Ei turvallisuus vuoksi, vaan siksi, että amerikkalaiset olisivat asettaneet muille toimijoille tiukempia määräyksiä kuin niille, jotka rikkovat lakia. Siitä tuo tilanne syntyy. 2013 takaraja. Ei ole mitään takeita, etteikö tuo lobbausryhmä palaisi kehiin 2013 uudelleen ja toistaisi samaa kaavaa. Se meidän täytyisi estää. Joku sanoi, että neuvoston pitäisi julkisesti sitoutua asiaan. Niin, niin kuin sinä sanoit. Julkinen sitoutuminen neuvostolta. Neuvoston lupaukset ovat vähän niin kuin leivän kuori. Ne murtuvat sormissa. En minä luota heihin. Suhteemme neuvostoon tämän valiokunnan kanssa ovat ihan aallonpohjassa, eikä liity, tämä liity ainoastaan tähän asiakokonaisuuteen. Meillä on ollut pitkä keskustelu täällä toisesta asiakokonaisuudesta, jossa neuvosto on pitänyt lupauksia. Neuvoston sitoumukset e- eivät ole sen paperin väärti, jolle ne on kirjoitettu. Mutta miten tästä eteenpäin? Meidän täytyy vaatia 2013 päivämääräksi. Asia täytyy selvittää sen mennessä, ei mitään muttia. Ei mitään lykkäyksiä, kun taas joku alkauden johtajan pari päivää aikaisemmin tapetut tai on joku uusi turvallisuusriski. Meidän täytyy myös taata se, että koko, tätä koko kehon skannaus toteutetaan koska jäsenvaltiot jotka haluavat estää koko vartiollaskannaukseenkin. Ja meidän täytyy saada diili Yhdysvaltojen kanssa aikaan, että ne eivät sitten innostu, kun jotkut jäsenvaltiot lobbaavat ja että ne sitten vetäisivät taas maton alta pois. Jos ajatellaan tämä 36 tunnin sääntö, joka on naurettava, mutta perus, perehdytään siihen. Unohdetaan, mitä neuvosto sanoo. Mutta pyritäänpä saamaan Yhdysvaltojen kanssa tilanne selvitettyä niin, että tämä kaikki ei toistu. Mutta me olemme pakkoraossa. Meillä ei ole mitään valintaa. Meidän täytyy tehdä niin kuin te ehdotatte. Mutta tästä ei ole todella, todella paha maku suuhun tässä valiokunnassa. Ja sen voivat olla samaa mieltä tai eri mieltä neuvoston toimittaessa ja monen toimme ovat jättäneet valiokunnan suhun erittäin katkeran maun. Herra Reuter. Lichtenberg on a point of order. Uh, if, if possible, in the... Jos mahdollista, kun herra, jos herra Rute voisi kommentoida tätä tuhka pilveä, joka on taas tulossa, tuli vuosta johtuen. Ehkä lyhyesti tästä risk aversion rather than risk management. No, olemme nyt riskin välttelystä riskin hallinnan jälkeen. No, lentoyhtiöt panikoivat siinä tapauksessa. Jos haluatte vastata turvallisuuskysymyksiä sen jälkeen, jos on aikaa, niin puhutaan sitä viimeisimmästä tuhkapilvestä. Chairman, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ensinnä kiitän kaikkia valiokunnan jäseniä. Hyvästä kesku- nyt ymmärryksestä puhuisin, mutta kuitenkin tällaista maltillista keskustelua on käyty, ajatellen kuitenkin tunteita, joita teillä täytyy olla. Jos voisin kommentoida nyt erinäisiä asioita, alkaisin ehkä siitä, mistä herra de Grandes puhui. Mielestäni meidän pitää varmistaa, että jatkossakin olemme unionina toimijoina turvallisuuskysymyksissä, emmekä anna perä, per, periksi sille pyrkimykselle, että olisi vain tällaista kansallista turvallisuuspolitiikkaa olemassa. Ja todellisuudessa opt-out-lausekkeen, poisjätätyslauseke olisi ollut keino tai onkin keino uudelleen kansallistaa eurooppalaista turvapolitiikkaa. Ja jos on 20 jäsenvaltioita, jotka kaikki tukeutuvat tähän lausekkeeseen, ja niin muistuttaisin teitä siitä, että neuvotteluissakin tästä asiasta on saavutettu jotakin, nimittäin se, että jäsenvaltioiden täytyy perustella, miksi jättäytyvät pois ja komissiolla on oikeus tarkistaa, onko todellakin näin. Mutta jos edessä on 25 jäsenvaltiota, jotka kaikki haluavat käyttää lauseketta, niin silloin hiukan ymmärtää, kuinka vaivalloinen prosessi edessä on, kun pyrit se, mitä jäsenvaltiot oikeastaan tekevät. Onko kyseessä raho- rahoituspuoli vai turvallisuusasia? Ja Tämä otimme huomioon ennen 29.4. Sanoimme, että viemme nämä muutamat sitten tuomioistuimen, mutta kun niitä on 25, niin kyllä asia mutkistuu. No, sama koski amerikkalaisia. Joten ensin pitää varmistaa se, että turvapolitiikassa meillä on oma eurooppalainen lähestymistapamme. Ja näin ollen myös teidän lupanne nopean reaktion, että voimme, sanotaan, lykätään tätä toimintaa. Ja nyt sitten nopea reaktio, että sanotaankin, että ehkä emme ole vielä valmiita tällä kertaa. Ehkä tämä on paras tapa asia hoitaa, mutta sitten meitä on tässä arvosteltu rankasti prosessin aikana. Ja enää ei että tällaisen mekanismiin, vaan pyritään vaan valvomaan. And then if I take... Ja sitten jos kuuntelen täällä eri puheenvuoroja, niin ainoat erimielisyydet tuntuivat liittyvän siihen, pidämmekö me kiinni vuodesta 2013 aikarajana vaiko jätämmekö tämän avoimeksi, mitä tulee nesten valvonnan poistamiseen. Ja kertoisin teille, tai sanoisin teille, että jos te muistat asiat samalla tavalla tämän prosessin kuin minä, niin 2013 päivämäärästä päivämäärä oli jo varsin kiistanalainen aikanaan parlamentissa. Tämän takia meillä oli tämä välitoimenpide. Ja 2013 aikaraja on sellainen päivämäärä, joka on kansainvälisesti sovittu asia. On USA lausunnot olemassa, Kanadasta myös, samoin Australian kanta, EUn kanta. Me haluamme poistaa nesterajoitukset vuoteen 13 mennessä asteittain. Joten minä ehdottaisin sellaista, että emme luovu tästä päivämäärästä, vaan teemme niin kuin herra Gross tässä ehdotti, että annamme itsellemme todellisen mahdollisuuden vuonna 2012 tarkastella sitä, onko tämä todellakin realistista tässä vaiheessa. Ovatko laitteet saatavissa ja käytössä? Näin pitää tehdä, koska mehän haluamme ja tekin haluatte helpottaa matkustajien elämää. Emme halua, että he joutuvat ottamaan pullot ja äh, muut matkalaukustaan pois ja jakamaan kaiken sadan millilitran pulloihin korkeintaan. Tätä meidän pitää sitten tarkastella ja arvioida tilannetta vuonna 2012 ja tämä toiminta ei kuulu pelkästään EUlle, vaan myös laajemmin maailmalla on samaa mieltä tällaisesta tavasta helpottaa matkustajaliikennettä lentoliikenteessä. Minä ehdottaisin teille, että olisi tällainen vaihtoehtoinen järjestelmä, mitä tulee nestevalvontaan nyt. pidetään kiinni vuodesta 2013 ja yritetään siihen, että jäsenvaltiot myös tähän sitoutuvat. Sitten perustetaan työryhmä. No, panin merkille, mitä puhuitte kokoonpanosta jäsenvaltiotulosta mukana alaan Itse täytyy olla mukana. Täytyy vähän pohtia, miten tämä järjestetään. Meidän pitää antaa teille palautetta parlamenttiin tai antaa parlamentille palautetta. Sitten USA-sitoumus tarvitaan, mitä tulee tähän vuoteen 2013 tavoitteeseen. Lähdetään liikkeelle tältä pohjalta ja en varmastikaan ole tullut kovinkaan usein tänne kertomaan näistä kysymyksistä. Hey, I, I, I'm, I'm not... Selvä. En ole ihan varma siitä, mikä tämän kahden vuoden 2012 tapaamisen status on. Tämä on aina ongelma. Tällä hetkellä näyttää siltä, että valiokuntamme tapaa ja sitten tullaan siihen tulokseen, että ei tätä voida toteuttaa. Se huolestuttaa minua. Missä mennään? Jos on tällainen ad hoc komitea, joka tapaa 2012 teollisuus ja kuka tahansa. Ai se tulee meille. Jos mä sanon se 2013, se on 2013. Okei. Okay. Now. Näin minä asian näkisin. Nyt pitäisi ehdottaa muutoksia. Täkämyksen on pidämme kiinni tästä aikarajasta. Teimme työtä työryhmässä sitten 2012 tulemme kertomaan ja te voitte sitten arvioida, että onko tämä järkevää vai ei ja päädymmekö tavoitteeseen tällä kertaa. Tällaisen ehdotuksen nyt tekisin. Pidetään kiinni siis 13 päivä aikarajasta. Optional in, in, in terms of 2011 and by sitten vuonna, se on vaihtoehtoista vuonna 2011 ja sitten pyritään tähän vuonna 13 ja toimitaan sitten työryhmän ja komission etusten pohjalta ja otetaan huomioon muut kansainväliset neuvottelut ja sitoumukset, jotka silloin on. Uh, well, I know Mr. but... Selvä. Tässä saada ihan lyhyesti. Haluamme lopettaa koko ennen kuin tulkit lähtevät. Dwa krótkie pytania. Ihan äh, lyhyt, lyhyt, lyhyt kysymys, hyvin tärkeä. Ensimmäinen teidän parhaan tietoinen mukaan Euroopan komissiossa, uskotteko te, että me saamme tällaisen nesteskannerin, joka pystyy tekemään eron turvallisten ja turvattomien välillä? Äh, Voin vastata tähän hyvin helposti. Ensinnäkin on jo kymmenen laitetta, jotka on sertifioitu Euroopan äh, lentoviranomaisten taholta nimenomaan nesteiden valvontaan. On eri laatu A, B, mutta on tarpeeksi markkinoilla jo näitä laitteita eri toimittajalta. Niitä oli jo ennen 29.4. tänä vuonna. Okei, okay. Ash. I, oh, I, I know, Matthew, yeah, go, we got to... Selvä. Yritämme päästä lappuun. Die, die Preise für niin voisimme myös, äh, siis ei ollut kysymys näistä hinnoista, ei, mutta tämä 2013, siihen yksi asia vielä. Mikäli, kun ehdotin 2013, kun näin ehdotetaan, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy vuosi etukäteen tietää, mitä ne to- toimeenpanevat ja mitä ne eivät kykene toimeenpanemaan. Joten tulen ehdottamaan myös tässä valiokunnassa, että 2012 odotamme X-tietoja niin, että me tässä valiokunnassa vielä omalta puoleltamme keskustelemme asiasta ja palaamme ehkä siihen, mitä Said sanoi, että lyhyellä aikavälillä voidaan tehdä 2012, mutta ehkäpä hieman vahvemmin. Eli selkeä kanta neuvostolta, komissiolta, parlamentilta sen jälkeen, kun on konsultoitu eri osapuolia. Mutta siis haluaisin vielä kerran, että me täällä sanomme selkeästi sitten, mitä me odotamme vuodelta 2012. Ash. Herr uh, uh, Puheenjohtaja. Niin meidän täytyy oppia nyt tässä aivan uusi sana. Tämä tuli vuoden nimi. Tämä on siis tulivuori, joka on purkautunut Islannissa – tämä tapahtui lauantai-iltana, sunnuntaina. Mm, otin myös tätä eurokontrollin muihin turvarakenteisiin ja tällä hetkellä tarkastelemme kokonaistilannetta. Mitä tulee tulkapilven leviämiseen – Minulla on sellainen tuntemus, että EU-ssa tällä kertaa olemme reagoineet nopeammin, paremmin, koska itse asiassa otettiin käyttöön tällainen hätämekanismi sen jälkeen, kun viime vuonna tuli vuorenpurkaus tapahtui. Edelleenkin lentorajoituksia tullaan asettamaan, niitä asetetaan vieläkin. Puhutaan matkustajan oikeuksista, se on selvä asia, mutta tällä hetkellä se, miten tilanne on edennyt, enkä ole kuullut viimeisiä tietoja viimeisen parin tunnin ajalta. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että selvästikään tämä ei ole sama tilanne kuin Silloin oli täys lentokielto päällä suurimmassa osassa EUta. jäsenvaltiot seuraavat toimivat menettelytavan mukaisesti, josta olemme heidän kanssaan keskustelleet. Ja myös ikä, ikä on yhteydessä, se on vahvistettu nimittäin, pohja, toimitaan riskianalyysin pohjalta ja analysoidaan sitä, lennetäänkö vaiko eikö. Ja mielestäni voimme sanoa, että tulivuoria tulee aina olemaan – mutta viimeisen vuoden aikana kuitenkin opimme hiukan paremmin suhtautumaan ja reagoimaan tällaisiin tilanteisiin johdonmukaisemmalla tavalla. Siinä kaikki, mitä voin nyt sanoa, jos puhutte ilmatieteilijöille, he antavat erilaisia ennusteita pilven hajoamista ja leviämisestä. Mutta tuhkan kulkeutumiseen kuitenkin tai siis kuitenkin varoituksen sana jatkuvasti kuullaan. Kaikki toimivat parhaan tietotuksensa pohjalta, mutta tällä hetkellä mielestäni me osoitamme, että pystymme koordinoimaan paremmin asioita. Joten kriisisolu on perustettu Näistä on käytössä mm, koordinoidaan jäsenvaltioiden kanssa ne neuvottavat keskenään. Varapuheenjohtaja Kallas on ollut yhteydessä Unkarin puheenjohtajavaltiona asiasta. On puhuttu eri ministereille, joita tämä erityisesti koskee. Siinä on kaikki, mitä voin tästä nyt sanoa. English, if you want to carry on. Jatketaan englanniksi, jos haluatte, jotta tolkit voivat lähteä. Kiitän heitä päivän työstä. Haluaisitko sanoa vielä jotain? Ei